Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Afternoon. Hyvää iltapäivää. Haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi toiseen osuuteen. Kyseessä aiheenamme on työn ja perheelämän yhteensovittaminen. Minä toimin iltapäivän puheenjohtajana, olen Marian Harkin ja molemmin puolin meillä on hyvin arvovaltainen paneeli ja panelistin jäsenet. Esittelen heidät aivan kohta. Aivan lyhyesti, kahdessa minuutissa alustan. Käynnistämme kokouksen hieman myöhään, mutta tämän jälkeen aion pitää aikataulusta tiukasti kiinni ja näyttää esimerkkiä. Tänään puhumme elämänkaariajattelusta. Tämä on meille kaikille hyvin tärkeää. Joskus ajattelin, että tämä olisi naisille tärkeämpää kuin miehille. Erityisesti sen takia, että naiset hoitavat hoivatehtäviä, mutta tilanne muuttuu. Sen takia tällä alalla toimintamme on oltava sukupuolineutraalia. Mikä nyt on edessämme EU-tasolla? Ensinnäkin vanhempain vapaa. Odotamme komissiolta tiedonantoa yksityis- ja perheelämän yhteen, työ- ja perheelämän yhteen sovittamista sitten sosiaalisten oikeuksien pilari. Tästä Jean-Claude Juncker on puhunut. Toivottavasti Äh, saamme myös tietoja tästä uudesta direktiivistä, joka tulee tälle alalle. Miten kaikkien työntekijöiden tilannetta voidaan helpottaa, jotta he voisivat tehdä pidempään töitä? Olin Sloveniassa konferenssissa juuri, jossa perehdyimme tähän aiheeseen eläkkeiden näkökulmasta ja siitä äh, näkökulmasta, riittävätkö eläkkeet ja ovatko ne kestävällä pohjalla. Perehdyimme myös turvallisiin, terveellisiin työpaikkoihin Tätäkin käsittelemme tällä hetkellä. Myös uudelleenkoulutus ja tietojen päivittäminen, tietojen epäsuhta, taitotason epäsuhta on myös esillä. EU on juuri ratifioinut YK esteettömyyssopimuksen. Tämäkin aiheuttaa tiettyjä sitoumuksia. Syrjimättömyys luonnollisesti on avoin työsarka. Ja sitten miten työstä saatavalla palkalla tulisi toimeen? minimitulotasoa. Miten voimme käyttää tätä köyhyyden ehkäisytyössä? Digitaalisen yhteiskunnan mukana on tuomat haasteet. Aamulla puhuin naisyrittäjien konferenssissa. He kaikki ovat mukana ICT-alalla. Me tiedämme, että se vaatii joustavuutta, mutta tämä ala voi tuoda mukana myös epävarmuutta ja prekariateettia. Molemmat nämä seikat vaikuttavat ihmisen mieleen ja kehoon, eli on perehdyttävä hyvin tarkkaan digitaalisen talouden vaikutuksiin. On myös paljon muita kysymyksiä. Miten rakennamme paikallista agendaa, jotta saamme säällistä kunnon työtä. Minä olen kuitenkin vain puheenjohtajana ja meillä on asiantuntijat paikalla. On ilo, kun voin ensin antaa puheenvuoron kollegalle Ule Kristensenille, hän on SED-ryhmän jäsen ja yksi työllisyys- ja sosiaaliasiainvaliokunnan tärkeimmistä jäsenistä. Oh, excuse me. Suoka anteeksi. Äh, Illanissa sanotaan, että menin hieman liian pitkälle tässä. Otin varas lähdön. Paikalla on myös äh, Gret Vermeulen, joka on Eurofoundissa se senioriohjelma johtaja, olkaa hyvä. In my Kiitoksia. Tässä esityksessä tarkastelen erinäisiä seikkoja, joista puhutaan nyt iltapäivällä. Olemme katsoneet työpaikkojen laadukkuutta aamulla ja nyt katsomme sitten työn ja työntekijän välistä suhdetta ja miten se toteutuu työntekijän elämän aikana. Katsomme työn kestävyyttä. Tämä on Euro- Oxfordissa kehitetty käsite, ikääntyvä työvoima, työn vaikutus terveyteen, työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen ja puhun hiukan myöskin miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta. Eli kun ajatellaan kestävää työtä, niin siinä on kaksi elementtiä, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin pitää varmistaa, että useammat pääsevät työmarkkinoille, eli meillä pitää olla osallistavat työmarkkinat, jotta työllisyyttä saadaan ylös. Ne, jotka nyt eivät ole työssä, pitäisi saada mukaan työelämään, esimerkiksi ihmiset, jotka ovat sairaita tai muuten. Ja sitten täytyy varmistaa, että ihmiset pystyvät tekemään työtä eläkeikään tai ehkä jopa sen jälkeenkin. Eli meidän täytyy vahvistaa henkilökohtaisia resursseja, terveyttä, taitoja, jotta ihmiset voivat pysyä työelämässä pidempään. Ja nyt keskitymme enemmän olosuhteisiin, jotka mahdollistavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen. Meillä on ennaltaehkäisevä lähestymistapa, jota voidaan soveltaa. Katsomme hiukan, mikä on terveellinen työelämä ja sitten miten tietyt yksittäiset tilanteet tai asiat pitää ottaa huomioon, jotta ihmiset voivat pysyä työelämässä. Kaksi asiaa. Ensinnäkin työ, työn laatu. Tästähän puhuttiin aamulla. Anjes alusti tämän kattavasti aamulla ja sitten paneeli keskusteli siitä. Olemme havainneet, että hyvät työolosuhteet ja työn laatu ovat keskeisen tärkeitä työntekijöille jotta he pystyvät tekemään työtä eläkeikään asti. Tämä voidaan toteuttaa politiikan, lainsäädännön, työmarkkinasopimusten ja työpaikan käytänteiden kautta. Tästä puhuttiin pitkään aamulla. Ehkä nyt tulee esiin hiukan samoja elementtejä, mutta nyt keskitymme enemmän työntekijään ja haluamme varmistaa, että ihmiset voivat pysyä työelämässä koko elämänsä ajan. Eli meidän pitää ottaa huomioon olosuhteet ja yksittäiset tilanteet elämän eri vaiheissa. Katsomme eri-ikäisiä työntekijöitä, terveyskysymyksiä. Ja meidän täytyy ottaa tosiaan terveystila huomioon työssä. Se voidaan tehdä työpaikalla, mutta sitä voidaan helpottaa politiikalla, ehkä tuilla, joista työmarkkinaosapuolet neuvottelevat. Ja työ, terveyskysymykset saattavat liittyä työhön tai ei, saattaa esimerkiksi olla vamma, mutta millä tavalla voidaan varmistaa, että työntekijät pystyvät palaamaan töihin heti kun se on mahdollista. Sitten toinen asia liittyy hoitovelvollisuuksiin. Se saattaa koskea lapsia, lastenlapsia tai sitten saattaa olla muita henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea, esimerkiksi vammaisia, oma kumppani tai vanhemmat jotka tarvitsevat tukea. Tätä asiaa voidaan ratkoa eri tavoin. Keskitymme lähinnä työpaikan käytänteisiin ja järjestelyihin, joiden avulla on helpompi yhdistää työ- ja yksityiselämä. Mutta tärkeää on kuitenkin se, että on esimerkiksi äitiyslomaa, vanhempainlomaa ja täytyy myöskin järjestää lastenhoitoa lapsille ja myöskin sitten ikäihmisten hoito pitää järjestää, kun he tarvitsevat apua. Ja sitten pitää auttaa näitä työntekijöitä, joilla on erilaisia tarpeita. Niin ja sitten esimerkiksi työtuntien vähentäminen on yksi ratkaisu myöskin. No ratkaisut ovat erilaisia eri työntekijöille, jotka ovat eri vaiheessa elämäänsä. Eli pienten lasten hoito on hyvin erilaista kuin vanhempien hoitaminen. Esimerkiksi kerran viikossa pitäisi ehkä käydä tekemässä ostoksia tai mennä lääkäriin. Eli erilaiset asiat edellyttävät sitten erilaisia ratkaisuja eri vaiheissa elämään. Ja sitten kun katsotaan työ- ja perhe-elämää, no tästä nyt ei puhuta sen enempää, mutta työllistettävyys – kun menettää vaikka työpaikkansa, niin silloin lisäkouluttautumista pitää tukea, samoin motivaatiota. Ja nyt sitten katsomme hiukan näitä tuloksia. Teillä on tämä raportti edessänne. Ja kun mietimme ikääntyvää työvoimaa, niin meidän täytyy tukea kaikkien työntekijöiden työympäristöä. Ei riitä se, että katsotaan kaikkia työntekijöitä, vaan pitää katsoa näitä koko työelämän ajalta. Ja on eroja, kun katsotaan ikää. Nuorilla on enemmän esimerkiksi fyysisiä riskejä. Toisia riskejä on kautta työelämän. Ja ehkä hiukan enemmän vaiheisessa, myöhäisessä vaiheessa, esimerkiksi yövuorot. Ja sitten on todettu, että monilla työntekijöillä ei ole mitään oppimis- tai kouluttautumismahdollisuuksia. Eli jos halutaan varmistaa se, että ihmiset pysyvät työelämässä pitkään, niin nämä tekijät on otettava huomioon. 73 prosenttia työntekijöistä ovat sanoneet, että he pystyvät tekemään työtä 60 asti. Yli 55-vuotiaalta kysymme sitten viiden vuoden kuluttua tätä Eli 27 prosenttia työntekijöistä sanoi, että he eivät pysty olemaan työelämässä 60 asti. Ja tämä koskee miehiä enemmän kuin naisia. Miehet todennäköisemmin sanovat, että he pystyvät olemaan töissä 60 Ja jos katsotaan miesten ja naisten välisiä eroja eri maissa, niin huomataan, että se ero ei ole kovin suuri. Paitsi jos katsotaan yli 55-vuotiaita, silloin tämä kuilu on aika suuri joissain maissa – jopa 20 prosenttia. Sitten myönteinen viesti. 80 prosent, 18 prosenttia työntekijöistä sanoo, että he haluaisivat olla työelämässä mahdollisimman pitkään, mikä on hyvä uutinen. Ja toisessa tutkimuksessa on katsottu, mikä on tähän syynä. Kyse ei ole pelkästään rahasta. Se voi johtua sosiaalisista kontakteista, sitä, että on mielekästä työtä, että tekee jotain yhteiskunnan hyväksi. Eli kestävä työ liittyy kaikkiin poliittisiin aloitteisiin paitsi palkkaan. No tässä on nyt tämä kaavio. Siellä on näitä sinisiä palkkeja. Ja tästä voidaan nähdä, että kestävä työ liittyy työn laadukkuuteen. Ja tässä oikealla näkyvät nämä palkit. Ja jos joku indeksi on heikko, niin se vaikuttaa kielteisesti työolosuhteisiin. Ja myöskin havaitsimme, että jos on fyysisiä riskejä, jos työ on intensiivistä tai yötyötä, vuorotyötä, jos pelkää työpaikan menettämistä, jos saa epäoikeudenmukaista kohtelua tai jos joutuu kiusauksen kohteeksi työpaikalla, niin ne lisäävät todennäköisyyttä, että vasta ei, en pysty tekemään työtä 60 asti. Ja pitää saada tukea kollegoilta, saada tunnustusta työstään, saa tehdä mielekästä työtä ja pystyy ottamaan lomaa lyhyellä varoitusajalla, jos tarvitsee esimerkiksi aikaa omien asioiden hoitamiseen. Ja sitten tästä näkyy hiukan näitä eroja. Tästä näkyvät nämä tulokset maakohtaisesti mitä tummempi maa on, sitä enemmän siellä on työntekijöitä, jotka sanovat, että heidän työpaikansa tai työnsä on kestävää. Eli kuten totesimme, monet sanoivat, että he voisivat olla 60 asti töissä. Se on yli 80 prosenttia työntekijöistä Saksassa, Portugalissa, Tanskassa, Ruotsissa, Italiassa ja Irlannissa, mutta alle 60 prosenttia Turkissa, Ranskassa, Sloveniassa, Eli nämä maat olivat heikoimpia tällä saralla. Sitten työn laadukkuus ja terveys. Työn laadukkuuden ja terveyden välinen suhde on monimutkainen ja kaksisuuntainen. Eli työolosuhteet voivat vaikuttaa terveyteen, mutta terveystilanne voi myöskin vaikuttaa siihen työhön, jota he pystyvät tekemään. Ja usein nämä vaikutukset ovat, tulevat viiveellä, Jotkut jäävät pois työmarkkinoilta aikaisemmin, koska he eivät enää siellä pärjää. Eli jos katsotaan tai verrataan työntekijöitä, niin osa heistä jää aikaisemmin pois. Tämä vaikuttaa kykyyn jatkaa työtä ja tähän osallistavaan työmarkkinatilanteeseen. Ja tutkimuksessa yksi neljästä työntekijöistä sanoi, että työ vaikuttaa kielteisesti terveyteen Tämä koskee enemmän miehiä kuin naisia. 28 prosenttia miehistä ja 24 prosenttia naisista sanoi näin. 6 prosenttia työntekijöistä saattaa joutua mielenterveysongelmiin. Ja sitten on väsymystä, uniongelmia. Nämä ovat tiettyjä terveysvaikutuksia. Ja sitten työntekijät, joilla on kroonisia sairauksia – Noin 20 prosenttia työntekijöistä EU:ssa sanoo, että heillä on pitkäaikainen sairaus, joka kestää vähintään kuusi kuukautta. Tämä koskee vanhoja enemmän kuin nuoria, 12 prosenttia alle 35-vuotiaista ja 16 prosenttia alle 49-vuotiaista ja 25 prosenttia työntekijöistä, jotka ovat yli 50-vuotiaita, sanovat, että heillä on tällaisia pidempiaikaisia sairauksia. Ja tämäkin asia täytyy ottaa huomioon, kun halutaan varmistaa, että ihmiset haluavat pysyä työelämässä. Joka kolmas sanoi, että työpaikka tai työaika on mukautettu, ottaen huomioon terveystilanne. Ja joka neljäs sanoi, että lisämukauttamista tarvitaan tulevaisuudessa. Eli jos nyt palataan näihin indikaattoreihin, tässä vasemmalla siis, eli vasemmalla Nämä ovat kielteisiä assosiaatioita oikealla myönteisiä. Oranssi on kielteistä ja sininen myönteistä. Eli taitojen lisäksi, jos on huono sosiaalinen ympäristö, niin silloin on helpommin uniongelmia ja päänsärkyä. Jos on huono fyysinen ympäristö, niin työntekijät todennäköisesti ilmoittavat uniongelmista ja selkäkivuista ja uupumuksesta. Ja sitten työn intensiivisyys. Mitä intensiivisempää työ on, sitä enemmän on uniongelmia. Jos työnäkymät ovat heikot tai jos pelkää työnsä menettämistä esimerkiksi, niin silloin työntekijät usein sanovat, että he heräilevät kesken unen ja heidän työnsä laatu heikkenee ja he kärsivät väsymyksestä. No, jos on enemmän taitoja ja päätäntävaltaa, niin silloin todennäköisesti on enemmän päänsärkyä ja heräilee yöllä. Mutta sitten, miten voidaan sovittaa työ ja yksityiselämä yhteen? 19 prosenttia työntekijöistä totesivat, että he eivät pystyneet sovittamaan yhteen työ- ja yksityiselämää – Miehet useimmin sanovat, että heillä on vaikeuksia yhdistää perhetyöelämää. Naiset usein valitsevat työaikansa yksityiselämänsä pohjalta, ja naiset tekevät enemmän myöskin palkatonta työtä. Intensiivisethän on silloin, kun on pieniä lapsia, eli Parempi on, jos on enemmän itsenäisyyttä, lyhyet päivät ja pystyy ottamaan lomaa lyhyellä aikavälillä ja tekemään esimerkiksi mobiilityötä. Sitten työaika. Tässä on todettu, että parempi työn laatu johtaa siihen, että todennäköisemmin pystyy paremmin yhdistämään työ- ja yksityiselämän. Tämä on myönteinen tasapaino tai sitten negatiivinen, jolloin on huolissaan työpaikasta, kuten 15 prosenttia työntekijöistä. Monet ovat liian väsyneitä tekemään kotitöitä esimerkiksi 21 prosenttia työntekijöistä ilmoittivat näin. Fyysinen ympäristö lisää todennäköisyyttä siitä, että on työn jälkeen väsynyt. Tämä koskee myöskin intensiivisyyttä. Se lisää todennäköisyyttä raportoida, että on huolissaan työpaikasta. No niin, tiedän, että kello käy. Sitten palkaton työ on epätasaisesti jakautunut. Kuten sanoin, mitä intensiivistä on silloin, kun on pieniä lapsia ja on miehiä, jotka tekevät palkatonta työtä, esimerkiksi kotityötä, hoitotyötä, niin miehiä on yhä enemmän, myöskin silloin, kun on lapsia – se menee viidestä tunnista viikossa, kun ei ole lapsia, 20 tunti viikossa, kun on lapsia. Ja naisilla se menee 12 30 tuntiin silloin, kun on lapsia. Se hiukan laskee sitten, kun lapset kasvavat, mutta tämä sukupuolten välinen ero säilyy. Ja sitten yli 60 naiset tekevät taas enemmän palkatonta työtä. Eli työ- ja yksityiselämän yhdistäminen on tärkeä kysymys. Ja meidän täytyy ottaa huomioon erilaiset tarpeet. Työpaikka on kuitenkin tärkeä taso, mutta myöskin lainsäädäntö on merkittävä tekijä. Eri tarpeet edellyttävät erilaisia ratkaisuja, eli yksi ratkaisu ei sovi kaikille, ja jotkut näistä ratkaisuista eivät välttämättä voi olla pysyviä, vaan ehkä tarvitsee tietynlaista apua tietyksi ajaksi. Tasa-arvokin on tärkeä kysymys, jos halutaan varmistaa, että ihmiset pysyvät työelämässä sekä miehet että naiset Euroopassa. Ja työn laatu on tärkeää. Se vaikuttaa terveyteen ja se liittyy muihinkin kysymyksiin, kuten työ- ja perheelämän tasapainoon. Kiitos. Well, thank you. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti. Kun kuuntelimme puheenvuoroa, niin havaitsimme, miten tärkeää tämä Eurofoundin tekemä työ on, kun tunnistamme sosiaalisesti merkittäviä kysymyksiä. Ja aivan erityisesti, miten ne vaikuttavat tähän eurooppalaisen työolotutkimukseen. En käytä enempää aikaanne kysymyksille ja keskustelulle on paljon aikaa varattuna lopuksi. Menemme suoraan seuraavaan panelistiin. Eli Uule voin esitellä kahteen kertaan ja ylistää sinun työtä kahteen kertaan. Eli työllisyysvaliokunnan merkittävä jäsen Uule Kristensen. Ole hyvä. Paljon kiitoksia. Olin esittelijänä Euroopan työturvallisuus- ja terveyskertomuksessa esittelijänä. Mä saamme konissimon tiedonannon. Meidän täytyy tehdä paljon työtä luodaksemme kestäviä työympäristöjä. Ensinnäkin on tarvetta tällaiselle laadukkaalle asiakirjoille, koska sitten meillä on mahdollisuus ta- tarttua johonkin noista tärkeistä kysymyksistä. Ja me tarvitsemme myös yhteisiä juridisia vähimmäistandardeja terveyden ja turvallisuuden alueella EU-ssa. Ja me odotamme, että komissio tekisi ehdotuksensa. Toivomme myös kovasti, että he luovat erittäin kunnianhimoiset kehykset terveydelle ja työturvallisuudelle joulukuussa. Emme tiedä, aikovatko he tehdä niin. Mutta meillä parlamentaarikoilla, poliitikoilla on tärkeä tehtävä. Me voimme asettaa paineita komissiolle, jotta he omaksuisivat kunnianhimoisen lähestymistavan. Työterveellisyys ja turvallisuus on Euroopan parlamentin näkökulmasta. Siinä tilanne on sellainen, että valtava enemmistö Euroopan parlamentista pitää tätä erittäin tärkeänä kysymyksenä. Hän näyttää, työnantajat että työntekijät voivat myös tehdä paljon osana työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua tehdäkseen ehdotuksia. On tietysti tärkeää keskittyä laatutyöpaikkoihin. Olen tyytyväinen, että tulen maasta, jossa ihmiset, jotka ovat työntekijöitä, he voivat nostaa palkkaa ja elää kohtuullista elämää ja se on kaikkein tärkeintä. Jos tarkastelette sitä, että joka viidennellä ei ole laitu työpaikkaa, voitte tarkastella palkkaa ja työoloja. Niillä on paljon väliä. Ja sitä täytyy työskennellä pitkään saadakseen ihmisarvoiset tulot. Jos täytyy käydä kahdessa työpaikassa, kaksissa töissä, elättäkseen itsensä ja perheensä. On tärkeää tehdä paljon enemmän työtä psykososiaalisella puolella ja lihas- ja tukielen sairauksissa, koska täytyy olla heille kiltti Tämä on kaikkien, kaikkien edussa ja, ja selityksiä etyönantaja vertailee. Ihmiset ovat pitempään töissä, he sairastuvat vähemmän, jos työolot ovat ihmisarvoiset. terveydenhuolto ja sosiaaliturvajärjestelmä maksat paljon rahaa kaikissa jäsenmaissa, joten kykenette vähentämään kustannuksia jäsenmaissa, jos terveys ja turvallisuus paranevat. Tämä on tärkeää myös työnantajille. Olen sosialisti, mutta on myös tärkeää työnantajille keskittyä työntekijöihin voimavarana – eikä kustannuksena. Nyt työntekijät pystyvät kehittämään oman työpaikkansa ja kehittää erilaisia työtapoja. Kaikki maiden täytyy keskittyä tähän, mutta tarvitsemme hyvin laajaa lähestymistapaa ja paljon aloitteita työmarkkinaosapuolilta, poliitikoilta, komissiolta, jotta tällaisia ehdotuksia saadaan. Tässäpä tämä. Thank you very much. Kiitoksia. Ei ollut tarkoitus keskeyttää kesken lauseen, mutta yritän säilyttää puolen tunnin kysymysten esittämiskeskustelumahdollisuuden vielä lopuksi. Kiitos sulle. Nyt esittelisin Krista Sedlacekin, joka on Euroopan työ- ja te- turvallisuus- ja terveysviraston johtaja. Olkaa hyvä. Kiitos ensinnäkin kutsusta ja onneksi olkoon Eurofoundille tästä tutkimuksesta ja raportista. Erityiset kiitokset Eurofoundiin, Juanille ja Anjasille. Meillä oli etuoikeus saada hieman etukäteen tämän tutkimuksen tulokset ja myös raportti. Tänään voimme nettisivuillamme ottaa käyttöön uuden välineen, visualisointivälineen. Palaan kontekstiin hieman myöhemmin, miksi tämä on otettu käyttöön. Löydätte nettisivuilta kaikki tiedot, myös kartoitusta Euroopasta ja sen ulkopuolelta. Käsittelemme nimenomaan ikääntyvän työvoiman kysymyksiä. Oli hyvin tärkeää saada myös tutkimustulokset tietoomme hieman etukäteen. Kenties selitän hieman, mitä me teemme EU-OSSA-virastossa, kun pyrimme tukemaan kestävää työelämää. Mehän keskitymme ennen kaikkea työterveyteen ja turvallisuuteen. Joka toinen vuosi järjestämme turvallisen työpaikan, terveellisen työpaikan kampanjan ja viime vuonna korostimme terveyttä eri elämänvaiheissa. Nyt jo näemme, millä tavalla kiinnostusta eri jäsenvaltioissa on ollut hallitusten tasolla, työmarkkinaosapuolten tasolla. Kaikki haluavat lisää tietoa, kokemuksia ja ennen kaikkea kun ajatellaan yritystasoa ja sitä, minkälaisia välineitä ja strategioita on yritystason täytäntöönpanon, niin kiinnostus on ollut suurta. Terveellisen työpaikan kampanjoinnin taustalla oli pilottihanke, jota osittain tekin olitte pyytämässä ja myös komissio sitä pyysi, jotta voisimme perehtyä siihen, miten saamme terveellisempiä ja turvallisempia työpaikkoja kaikissa elämänvaiheissa. Ja siinä keskityttiin nimenomaan vanhempiin työntekijöihin. Mitä me sitten konkreettisesti teimme? Me analysoimme tilannetta kaikissa jäsenvaltioissa ja laajemminkin. Katsoimme olemassa olevia politiikkoja ja aloitteita, joilla pyritään tähän ikääntymiskysymykseen puuttumaan ja millä tavalla politiikkaa jäsenvaltioissa on täytäntöön pantu ja myös EFTA-maihin perehdyimme. Halusimme saada myös luotettavaa tietoa ja analyysiä siitä politiikasta, joka liittyy työhön palaamiseen. Tässä huomioimme myös alueellisia ja alakohtaisia strategioita. Halusimme tukea myös yritystason hyvien käytäntöjen vaihtoa. Tämä oli siis lähtökohta ja tavoite. Nyt olemme siinä vaiheessa, että nettisivuillamme julkaisemme 28 maaraporttia. Voitte perehtyä siihen, mitä kansallisella tasolla tapahtuu. Raportoimme myös tapaustutkimuksista, hyvistä käytänteistä, välineistä, joita yritystasolla voitaisiin hyödyntää. Sitten meillä on myös raportointia työhön paluupolitiikasta. Tämähän sopii hyvin yhteen siihen, mitä jo kuulimme aikaisemmin työelämän laadusta ja numerotiedoista tässä tutkimuksessa. Erityisesti käsiteltiin rakenteellista kontekstia, joka tarvitaan menestyksen takamiseksi. Niin kuin sanoin, me kartoitamme kansallisia strategioita ja politiikkaa. Haluaisin vain mainita menestyksekkään politiikan elementit. Tässä luonnollisesti on vahva kytkös työelämän laatuun, työpaikkojen laatuun. Vain jotkut jäsenvaltiot ovat tällä alalla onnistuneet hyvin EU:ssa. Ja miksi näin on? Ne ovat toteuttaneet holistista lähestymistapaa politiikassa. Ne ovat integroineet puitteistoon eri politiikan lohkot. Päätavoitteena on ollut säilyttää työllistettävyys ja kaikkien työntekijöiden työkyvyn säilyttäminen. Sosiaalipolitiikka, Työllisyys, työterveys ja turvallisuus, kansanturvallisuus, koulutus ja tasa-arvoinen kohtelu olivat tässä elementteinä. Tarvitaan keskitettyä koordinointia, rahoitusta, sosiaalista vuoropuhelua. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jos halutaan onnistua. Ja pääviesti, jonka haluaisimme välittää. Mehän tiedämme, että lähestulkoon kaikki jäsenvaltiot nostavat eläköitymisikää tai eläkeikää uudistuksia ei voida tehdä, jos ei varmisteta, että äh, kaikkien työntekijöiden työllistettävyyttä ja työssä pysymistä edistetään. Tarvitaan koordinointia, tarvitaan myös tärkeiden äh, sidosryhmien mukanaoloa, vuoropuhelua sekä tätä elämänkaariajattelua. Tätä tarvitaan onnistumiseen. Kaikki tiedot löytyvät raportista ja nettisivuiltamme. No sitten työelämään palaaminen. Tässäkin tilannekuvaus on samankaltainen. Jotkut jäsenvaltiot ovat tässä onnistuneet, parantamisen varaa vielä on muissa maissa. Tässäkin tarvitaan integroitua poliittista puitteistoa, osallistavia järjestelmiä, varhaisia interventioita, aivan erityisesti yritystasolla. Tarvitaan räätälöityjä järjestelyjä – Jokaisen yksilön on saatava tukea tarpeitensa mukaisesti. Tarvitaan myös koordinointimekanismeja. Kaikkia tätä ei välttämättä tarvita politiikan tai sektoritasolla, mutta yritystasolla kaikkea tätä vaaditaan. No sitten kun ajattelemme työhön paluuta ja malleja siihen, niin meille tässä kampanjassa tärkeää on katsoa, mikä on tärkeää yrityksille, työmarkkinaosapuolille, työnantajille ja työntekijöille, jotta voidaan parantaa yritystason työllistettävyyttä ja työssä pysymistä. Mitkä tekijät tähän vaikuttavat? No sitten tämä elämänkaariajattelu. Kampanjassamme emme puhu ainoastaan ikääntyvistä työntekijöistä, vaan puhumme todellakin koko elämän kaaresta ja siitä, että lähdetään liikkeelle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yritystasolla. Tänään jo kuulimme että täytyy sisällyttää tähän myös riskianalyysi. Eli sellainen analyysi, jossa huomioidaan kaikki mahdolliset riskit ja huomioidaan moninaisuus. Tarvitaan terveyden edistämiskampanjointia, läheistä yhteistyötä HR-osaston ja toisaalta työterveys- ja turvallisuusasioista vastaavien tahojen välillä. Näin saadaan parempaa laatua johtajuutta totta kai tarvitaan ja myös työntekijöiden osallistumista ja sosiaalista vuoropuhelua. No sitten vielä viimeisimmät kommentit. Tämä oli siis kampanjan perustana. Olemme laajentaneet tätä kaikille tasoille, mutta loppujen lopuksi tärkeää on tavata yritystasolla, toteuttaa muutoksia ja keskustella niistä kaikkien tahojen kanssa. kampanjalla oli kolme päätavoitetta. Me haluaisimme edistää kestävää työtä levittämällä tietoa. Meillähän on olemassa olevaa tutkimustietoa, jota voimme levittää. Haluamme korostaa myös ennaltaehkäisyn merkitystä koko elämän eh, työuran aikana, ettei lähdettäisi liikkeelle vasta ikääntyvien osalta. Meillä on olemassa olevia välineitä, strategioita, ohjelmia, joita haluamme edistää. Esittelemme niitä yrityksille, jopa myös pekoyrityksille, jotta voimme todeta, että tilanne on hallittavissa. Totta kai ponnisteluja vaaditaan. Ja yrityksissä täytyy aina saada myös johdon tuki. Tarvitaan myös budjettia, rahoitusta tämän työn helpottamiseksi. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Olemme nähneet, että tehdään hyvää yhteistyötä EU-OSHA-viraston eh, e ja toisaalta Eurofoundin välillä. Oli hyvin mielenkiintoinen kommentti kuulla, että eläkejärjestelmiä ei pitäisi uudistaa, jos ei katsota, miten eh, ikääntyneet työntekijät saadaan pidetyksi töissä ja miten heidän työllistettävyytensä säilyy. No sitten toiseen suuntaan Tatjana Janoka on eh, vihreän ryhmän jäsen. Olkaa hyvä. Thank you, Marian. Uh... Kiitoksia, Marian. Ja kiitoksia Eurofundille, että nyt saamme kaikki olla täällä yhdessä esittelemässä tätä mielenkiintoista tutkimusta. Tietysti pitää mennä syvemmälle, mutta tässä nyt ovat tiedot, joita meillä tällä hetkellä on. Syyskuussa hyväksyttiin mietintö täysistunnossa työmarkkinaolosuhteista, jotka edistävät työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista. Tämä tehtiin työllisyysvaliokunnassa ja naisten oikeuksien valiokunnassa. Siinä oli kaksi yhteisesittelijää. Blinkevichute ja Ja sitten minä olen toinen yhteisesittelijä. Itse olen Latviasta. Eli meitä on sitten kaksi esittelijää maista, toinen on sosiaalisti, toinen on vihreistä. Saimme tukea. Ainoastaan konservatiivit äänestivät meitä vastaan, mutta muut pääasiassa tukivat meitä. Ja päätavoitteena oli tietysti se, että työ lisäksi yksityiselämä ja perheelämä ovat tärkeitä. Ja hyvä tasapaino edistää yhteiskuntaa ja taloutta ja kuulimme myöskin tämän tutkimustuloksista. Mutta olemme hyvin pitkälti samaa mieltä näiden päätelmien kanssa. Mitään yhtä ratkaisua ei ole kaikkiin tapauksiin. Työ- ja yksityiselämän yhteis- yhteensovittamisen onnistuminen riippuu monista tekijöistä eri maissa, eri alueilla, eri perheissä. Eli 8 plus 8 plus 8 on tämä malli 8 tuntia työtä, 8 tuntia nukkumista ja 8 tuntia työelämälle. No se nyt ei toimi kauhean hyvin tällä hetkellä, tilanne muuttuu. Esimerkiksi työmatkoihin menee hyvin paljon aikaa. Ja myöskin teknologia on mahdollistanut etätyön ja sitten muita järjestelyitä, joilla työelämästä tehdään joustavampaa. Mietinnössä on katsottu ei-lainsäädännöllisiä ja lainsäädännöllisiä suosituksia. Ja olemme ehdottaneet ensinnäkin että lapsiperheet, kuten nähtiin tästä tutkimuksesta, niin siellä on vielä suuria eroja, kun katsotaan miesten ja naisten vastuualueita. Tavoitteemme on luoda olosuhteet, joissa, jos on lapsia tai ei ole, niin silloin se ei saisi vaikuttaa tuloihin. Ja jos päättää saada lapsia, niin se ei myöskään saa heikentää elämänlaatua. Meillä vielä ei ole riittävän voimakasta lainsäädäntöä kaikkialla EU:ssa. Eli vetoamme jäsenvaltioihin ja työmarkkinaosapuoliin jäsenvaltioissa, jotta siellä mietittäisiin uudelleen esimerkiksi vanhempainvapaan tukemista tulojen tulot pitää korvata riittävällä tavalla ja myöskin pitää rohkaista miehiä jäämään vanhempain vapaalle. Myöskin puhuttiin siirrettävistä vanhempainvapaista. esimerkiksi vasemmistoryhmien edustajat halusivat, että vanhempapapata ei voisi siirtää, mutta konsensus mietinnössä, jota tuettiin, niin oli se, että suuri osa vanhempainvapaasta ei ole siirrettävissä, mutta siinä pitää myöskin olla joustavuutta. ja vanhempain vapaa voi olla pidempi kuin minimi tai vähimmäisaika, eli joustavuutta pitää olla. Kantamme on, että tavoitteena on vanhempien välinen tasa-arvo ja heitä pitää kohdella samalla tavalla. Eli sitten lainsäädännölliset välineet. Komission pitäisi tehdä isyys lomadirektiivin liittyviä muutosehdotuksia. minimi on kahden viikon täysin maksettu vapaa, isyysvapaa. Ja toinen direktiivi, josta haluamme keskustella, on hoitovapaa direktiivi. hoitoon menevä aika on yhä suurempi. Se ei liity vain lastenhoitoon, vaan myöskin esimerkiksi vammaisten tai vanhempien hoitoon tai muiden perheenjäsenten hoitoon. Eli olemme ehdottaneet, että tähän direktiivin otetaan mukaan tällaiset hoito- hyvitykset sekä miehille että naisille. Sitten täytyy muistaa eläkeoikeudet, jotka jäävät hotiin, kotiin hoitamaan perheenjäsentään. Ja täytyy muistaa, kuinka tärkeää tämä työ on koko yhteiskunnalle. tavoitteemme on tietysti se, että miehet ja naiset ovat samalla viivalla ja että tätä mahdollisuutta voivat hyödyntää sekä miehet että naiset. Jos perheen tilanne sitä edellyttää. Ja jos teillä on kysymyksiä, niin olen valmis niihin vastaamaan. Kiitos. Thank you for that, Tatjana. Kiitos tästä, Tatjana. Mainitsitte parlamentin tarjoaman tuen. Tämähän osoittaa mietinnön laatua, laadusta. Kiitos siis tästä. Viimeisin puhuja paneelissamme iltapäivällä on Johan. En edes yritä ääntää sukunimeä. Hän on oikeus- ja kuluttaja-asiain pääosastosta komissiosta. Olkaa hyvä. Thanks very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Olen viimeinen puhuja paneelissa. Minulla oli jotakin ideoita siitä, mitä aion sanoa. Vähän toivon myös, että, että jotkut tällaiset puhujat ehdottaisivat jotain kiistanalaista, johon voisi reagoida. Mutta, mutta tänään ei ole valitettavasti mitään, mikä kanssa voisi olla eri mieltä. Huono juttu. Toivottavasti meillä on kuitenkin vilkas keskustelu tämän jälkeen. Haluaisin puhua kuudennen eurooppalaisen työelämän surven tuloksista, jotka työelämäsäätiö on tehnyt ja sen kytköksen johonkin direktiiveihin, jos, joiden parissa me työskentelemme tasa-arvoyksikössä oikeuspääosastossa. Eli kaikkea en tässä kertomuksessa kata. Se on erittäin rikas. Sinne on liikaa yksityiskohtaisesti keskusteltavaksi tänä iltapäivänä. Mä mainitsin siinä, että omassa direktoraatissa olen selvitellyt erityisesti, mikä on relevantti prosenttia työelämän tasapainon kannalta. Mutta en missään mielessä tiedon annon sisältöä, joka komissio antaa, lyö lukkoon. Sitten on näkökohtia, jotka ovat erittäin relevantteja syrjinnän vastaisessa työssä. Siinä on, tässä on aika paljon päällekkäyttä syrjinnän vastaisen työn kanssa. Ja sitten meillä on erityistä kiinnostusta ikäsyrjinnän ja vanhempien työntekijöiden ja henkilöiden asemaan suhteen. Olen tyytyväinen, että useammat aikaisemmista pohjista ovat jo viitanneetkin tähän. Haluaisin tämän tutkimuksen joitakin tuloksia leviivata, tuloksia, jotka ovat komission politiikan kannalta tärkeitä. ja sitten sitä jotakin toiveita. Olen aika varma, että Dublinissa olette ja alkaneet miettiä seitsemäntä surveitutkimusta. Olemme varhaisessa vaiheessa, mutta koskaan ei ole liian varhaista ajatella asioita. Tutkimuksessa oli kiinnostavia tuloksia. Työvoiman ikääntymisestä ensin. Vuonna 2005 24 prosenttia työvoimasta oli 50 vuotta vanhoja tai vanhempia 2015, 10 vuotta myöhemmin. Luku on jo 31 prosenttia. Ja sillä on voimakkaita heijastusvaikutuksia työpaikkojen laadulle. Se myös osoittaa, että EU on suhteellisen hyvin onnistunut kaikkien työllisyysastetta kohtamaan, koska Vuosittain se kohoaa. Tämä varmasti jatkuu jonkunkin aikaa. Tämä tarkoittaa, että työntöpaikkojen, oikeiden työpaikkojen tarjoaminen ikääntyvälle työväestölle on yhä tärkeämpää. Voimme tarkastella myöskin sukupuolten erittämistä koskevia lukuja, sukupuolten segregaatiota koskevia tietoja, mikä on tärkeää ja sitten jos tapakkojen laatuparametreja tarkastelee, niin sukupuoliparametrit eivät ole kaiken kaikkiaan niin pahat, niin dramaattiset. Eli tässä on jotain vastakkaiseen suuntaan kuuluvia, kulkevia tasapainottavia tekijöitä, mutta tutkimus osoittaa, että työpaikat ovat sukupuolittain eriytyneitä. Ja komissiolla on vielä tätä tehtävänä. Sitten kestävät työpaikat, ja tästähän on keskusteltu paljon työpaikkojen yhteydessä. Tutkimus tarjoaa vain osittaisen vastauksen moniin kysymyksiin. Tästä näkökulmasta kiinnostavaa indeksi on työajan laatuindeksi. Ja työn laatu ajan erot miesten ja naisten välillä eivät ole niin isoja, vaikka markkinoilla on merkittävä sukupuolittumista ja segregaatiota. Segregaatio on merkittävää, mutta tämän indeksissä – erot eivät ole kauhean suuria. Ja tämä pätee moniin muihin indeksiin. Työntituntien säännönmukaisuus siinä naisten tulokset ovat olla paremmat. on indeksi, joka jossain määrin on kytköksissä syrjävastaiseen työhömme, ja se on tämä sosiaalisen indeksi. Sitä suosittelen teille. jossa on 15 indikaattoria, mutta kaksi aliulottuvuutta. Kielteisen sosiaalisen käyttäytymiseen esiintyminen ja tuki tällaisessa tilanteessa ovat erittäin tärkeitä politiikalle. Sukupuolinäkökulmasta kiinnostavaa myös naisjohtajien määrä. Matka on pitkä, mutta rohkaisevia tuloksia myös. Naisjohtajien määrä on jatkuvasti kasvanut. Ja työntekijöiden määrä, jolla on nainen johtajana, on huomattavasti kasvanut. Ja tilanne on, että kun naistyöntekijöitä tarkastelee vasemmalla heistä on näin johtajana. Ja yhtäältä liittyy työmarkkinoiden segregoitumiseen. Rohkaiseva se kuitenkin on. on kaikenlaista dataa syrjinnästä ja suoria huomioita syrjinnästä. Jotkut prosenttiluvut hämmästyttävät minua. Esimerkiksi ikäsyrjintä tai sukupuolen kohdistuva syrjintä. Koska tässä ilmoitetut tapaukset, niiden prosenttiosuus on aika pieni. Sama pätee etniseen ostaa ihonväriin, kansansuuteen. Prosentit ovat äärimmäisen alhaisia, yhtä kahta prosenttia. Se herättää vähän kysymyksiä. Yksi tekijä, joka tässä vähän tulee selvästi esille, ikäsyrjintä on yksi selkeimmistä syrjinnän muodosta työpaikka lakoilla, niin siihen täytyy puuttua. Ja yhden asian otan erityisesti keskustelussa tänä iltapäivänä. Se, se on ikääntyvien työntekijöiden korkeampi osuus ja te, toimenpiteet, joilla heidät voidaan pitää työvoimassa. Ja tämä on, että suhteellista, että kohtuullista mukauttamista pitäisi tarjota enemmän ja tähän voisi lopettaa. Meillä on oikeudellinen säännös EU-direktiivissä 2007 8, jossa velvollisuus tarjota kohtuullista mukauttamista tarjotaan vammaisille työntekijöille, jotka on tunnistettu, jotka on tunnistettu vammaiseksi. And I think that in particular... Äh, ikääntyviä työntekijöitä varten tarvittaisiin samanlainen lähestymistapa kohtuullisen mukauttumiseen iän myötä, ja sitä kovasti tarvitaan, ja tässä on yksi tulos, Riitta myös mainitsi sen. Kolmasosa tekijöistä sanoi, että hyötyvät tällaisesta kohtuullisesta mukauttamisesta, vaikka sitä ei sillä nimellä mainita, mutta siltä se näyttää mutta se on vain vähemmistä työntekijöistä. Mutta merkkejä, että monet, monet muut työntekijät tarvitsevat kohtuullista mukauttamista. Joten kokemuksemme kokemuksemme ja kohtuullista mukauttamista pitäisi yleistää. Ja sitä vähän propagandaa. Teemme vuosi sitten tutkimuksen kohtuullista mukauttamisesta vammaisille työntekijöille työllisyyden yhteydessä. Komission tutkimus on tarjolla siitä, miten se tehdään EU-ssa, mutta se kohdistuu vain vammaisiin henkilöisiin ja ehkäpä tässä on vähän keskusteltavaa. Thank you very much, Johan. Kiitos, Johan. Varmasti saimme tässä ajattelun aihetta erityisesti. Tämä viimeisin kommentti. Nyt meillä on 25 minuuttia aikaa ja kaksi kommentaattoria. Ensimmäisenä Vladimira Rvalova, joka on työmarkkinoiden seurantakeskuksen varapuheenjohtaja talous- ja sosiaalikomiteassa. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille osallistujille. Kiitos, että saan mahdollisuuden pohtia paneelikeskustelun aiheita ja tutkimustuloksia Eurofoundista. Tulot olivat tähän aamuun saakka luottamuksellisia, mutta nyt tiedot ovat jo julkisia ja ovat kiirineet kautta Brysselin. Kun ajattelemme työmarkkinaosapuolia laajemminkin, toimijoita Euroopan tasolla ja myös kansallisella tasolla. Minä tunnen oikein hyvin sen, että työvoiman ikääntyminen ja kutistuminen on hyvin vakava ongelma. Tarvitaan innovatiivista elinkaariajattelua. Työmarkkinaosapuolten rooli tuli jo korostetuksi Kristan ja Uulen puheenvuoroissa – useaan otteeseen. Työmarkkinaosapuolet juurikin tästä syystä neuvottelevat autonomisesta sopimuksesta, joka käsittelee nimenomaan ikääntymistä ja sukupolvien välistä solidaarisuutta. Kun sanotaan, että yritykset tarvivat, tarvitsevat erikäisiä työntekijöitä. He tarvitsevat äh, terveitä, aktiivisia työntekijöitä. Terveydessä on kyse mm, työolosuhteissa taidosta, osaamisessa on kyse elinikäistä oppimisessa ja aktiivisuudessa on kyse siitä, että työntekijät voivat äh, pysyä työelämässä eläkeikään saakka ja ovat sitoutuneita työhönsä. Olen tyytyväinen, kun kuulin mainittavan tutkimuksen yhteydessä, että 89 prosenttia ihmisistä on työilmapiirin työpaikallansa. Tämä on hyvin tärkeää. Me käytämme puolet elämästämme työpaikalla. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään sukupolvista työmarkkinoilla, vaan asia on nähtävä myös yksilön näkökulmasta. Me puhumme henkilöistä, yksilöistä, jotka tekevät työtään, jotka ovat töissä työpaikoillansa. Kyse on työntekijöistä, jotka ovat erilaisissa rooleissa äh, eri elämänkaaren vaiheissa. Myös erilaisia vaatimuksia kohdistuu heihin silloin, kun he ovat sovittamassa yhteen työ- ja perheelämää. Olemme kuulleet mainittavan täällä joustavuuden, liikkuvuuden ja turvallisuuden. Nyt on uusia työskentelytapoja, entistä joustavampia ja tämä usein asettaa myös turvan kyseenalaiseksi. Puhutaan työturvallisuudesta, työpaikan turvallisuudesta ja toisaalta myös työllistettävyydestä. Ihmiset täytyy voimannuttaa niin, että he voivat hallita omaa elämäänsä ja työelämäänsä. Tämä on hyvin tärkeää. No entäpä sitten työtunnit, työaika? Tutkimustulokset eivät ole niinkään huonoja. 55 prosenttia ihmisistä vastaajista toivoisi, että he ovat tyytyväisiä tekemiinsä työtunteihin, joita heillä tällä hetkellä on. On hyvin myönteistä, että 81 prosenttia vastasi, että heillä on hyvä mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perheelämää. Nämä ovat myönteisiä tuloksia, mutta toisaalta naiset suhtautuvat kielteisesti ja naiset myönteisemmin. Tämä on minusta aivan päivän selvää, koska naiset voivat aina pyrkiä järjestämään parhaalla mahdollisella tavalla työelämänsä ja yksityiselämänsä, perheelämänsä yhteensovittamisen. Aika rientää. Vielä kaksi seikkaa tähän loppuun, kenties keskustelua silmällä pitäen. Työn laatu muuttuu aivan kerta kaikkiaan. työntekijät haluavat toimia itsenäisemmin, he haluavat hallita omaa työpäiväänsä entistä paremmin ja aivan erityisesti nuori sukupolvi, nämä vuosituhannen vaihteessa syntyneet kokevat niin, että he joko tekevät työtä tai eivät tee työtä. He eivät ole niinkään ratkaisemassa näitä työn ja perheelämän yhteensovittamiseen liittyviä ongelmia. Tässä oikeastaan ajattelen sitä, mitä Tatjana sanoi, ja muistan tämän komission ehdotuksen. Työpaikoille ja työmarkkinoilla tapahtuu muutoksia, mutta onkohan niitä niin paljon, että tarvitaan näin tiukkaa sääntelyä? Uskon, että voimme yritystasolla löytää ratkaisuja työvoiman ja toisaalta johdon kesken – ja sanomme, että ei enää tämän tyyppistä säätelyä. Kiitos. Thank you very much, Vladimira. Kiitos, Vladimira. Kommentti Tatjanalle. Annamme hänelle sitten mahdollisuuden myös vastata. Mainitsitte joustavuuden ja turvallisuuden. Siitä varmasti Uule haluaa kommentoida. No niin, ja loppuun Paula Panzeri hän toimii senioritehtävässä kofase järjestössä Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, thank you very much to Europe. Kiitoksia. Kiitos Eurofoundille ja Euroopan parlamentille tästä kutsusta. Voimme käsitellä tätä tärkeää aihetta ja esitellä tutkimustuloksia. Otan myöhemmin esiin muutaman asian, mutta ensin ne, jotka eivät tunne meitä, KFC on kansalaisjärjestö, verkosto. Meidät perustettiin perust, vuonna 1958. Meillä on jäseniä 23 jäsenvaltiossa ja edustamme noin 25 miljoonaa perhettä EU-ssa. Olemme käsitelleet työ- ja perhe-elämän yhdistämiskysymyksiä jo vuosikausia ja monien kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka ovat tänäänkin täällä edustettuina. Julkistimme tekstin vuonna 2015, jossa yritimme katsoa, mitä tämä yhteensovittaminen meille tarkoittaa. Kävimme läpi kaikki alat, jotka katsoimme tärkeiksi. Siellä puhutaan hoitajista, lapsille suunnatuista palveluista, naisten työllisyydestä ja ratkaisuista työpaikalla. Ja yksi tärkeä asia oli se, että meillä pitää olla tämä elinkaarilähestymistapa. Mitä on yhteensovittaminen? No tärkeää on se, että parlamentin päätöslauselmassa, ja haluaisimme kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että niin suurella enemmistöllä tuitte näin tärkeää päätöslauselmaa, eli työ ja yksityiselämän yhteensovittaminen on oikeus eikä mikään etu. Se ei koske vain johtajia tai toimistotyöntekijöitä, jotka pystyvät tekemään työtä eri tavalla, vaan sen pitäisi olla asia, joka koskee kaikkia. Meidän pitää uudelleen ajatella työmarkkinat ja talous ja yhteiskunta. Ja myöskin on tärkeää katsoa politiikkaa ja lainsäädäntöä, joka toimii turvaverkkona. Ne ovat kuin osat palapelistä, jotka luovat jokaiselle perheelle turvaverkon. Perheellähän on erilaisia tarpeita eri vaiheissa elämää. Perheet eivät ole mitään staattisia yksikköjä, vaan ne muuttuvat, ne kehittyvät, niillä on oma elinkaari. Ja perheet ovat valtavan erilaisia ja jokaisella perheellä on erilaisia tarpeita. Esimerkiksi monikulttuuriset perheet, joita on yhä enemmän, tai yksinhuoltajat, tai naiset, jotka joutuvat pitää huolta vanhemmistaan ja lastenlapsistaan. Meillä pitää olla järjestelmä, joka tukee kaikkia näitä miehiä ja naisia, kaikkia näitä perheitä elämän kaikissa vaiheissa. Yksi ratkaisu ei sovi kaikille, olen siitä samaa mieltä. Ja on myöskin vaadittu, että komissio esittelisi uuden paketin tulevina kuukausina. Sen tulisi olla kunnianhimoinen, siinä pitää olla lainsäädännöllisiä ja muita kuin lainsäädännöllisiä toimia. Ja lainsäädännöllisillä toimilla tarkoitetaan esimerkiksi vapaa-järjestelyitä. Meillä pitää olla selkeämpi paketti, joka liittyy äitiyslomaan, isyyslomaan, vanhempainlomaan, hoitovapaaseen. Niiden pitää olla saatavana riippumatta siitä, missä on töissä. Itsenäisillä työntekijöillä on myöskin lapsia. Hekin joutuvat hoitamaan näitä lapsia. Ja pari asiaa, jotka haluaisin ottaa esille. Esimerkiksi epävarmat työsuhteet, se, että koko ajan yritetään mainostaa itsenäistä ammatinharjoittamista ainoana vaihtoehtona. No, se on ihan hyvä, jos joku sitä haluaa, mutta emme voi pakottaa ihmisiä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi ja sanoa, että se on ainoa vaihtoehto. 20 prosenttia eurooppalaisista sanoi, että ainoa tapa saada töitä oli ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. Sitten palveluiden tarjonta. Meidän täytyy muistaa lapset, ikäihmiset, vammaiset. Jos palveluita ei ole, niin silloin perhe hoitaa kaiken. Ja jos perhe, usein nainen, hoitaa kaikki asiat, niin ei pystytä mittaamaan työtyytyväisyyttä ja työolosuhteita, koska usein he jäävät pois työmarkkinoilta tällaisessa tilanteessa. Ja usein viimeinen korsi on sitten osa-aikatyö, mutta onko se toivottavaa? Osa-aikatyö on ihan hyvä, me emme missään tapauksessa sitä vastusta, mutta ainoastaan jos ihmiset vapaaehtoisesti sitä tekevät, eikä niin, että se on ainoa vaihtoehto. Sitten on muita joustavia työntekotapoja, jotka voisivat toimia, kun tuetaan perheitä ja työntekijöitä, ja jotta voidaan välttää huonolaatuiset osa-aikatyöt. Voisimme puhua esimerkiksi työajoista, ne voivat olla vähän joustavampia. Eli yritysten ei tarvitse tästä kärsiä, mutta ei myöskään työntekijän. Sitten digitalisaatiosta on puhuttu paljon. Meillä oli konferenssi siitä pari viikkoa sitten Berliinissä. Siellä puhuttiin älytyöstä. Älytyö ja parlamenttikin on tehnyt älytyöhön liittyviä ehdotuksia. Se on vähän niin kuin etätyö 2.0. Eli siinä mennään vähän etätyötä pidemmälle. Miten digitaalista teknologiaa voidaan hyödyntää työnteossa niin, että teknologia ei luo mitään muutosta siihen kulttuuriin, että ollaan töissä ja sitten yhtäkkiä ei olekaan enää ollenkaan, tai että on 24 tuntia vuorokaudessa käytössä ja että on aina puhelimen päässä. Miten voidaan ylläpitää tasapaino työ- ja yksityiselämän välille. Näitä rajoja ei pidä hälventää niin paljon, ettei enää tiedetä, missä se menee. Eli tämä on asia, jota tulee pohtia. Ja minulla on hiukan erilainen kanta tähän asiaan kuin edeltävällä puhujalla. Olemme iloisia siitä, että jotkut yritykset ehdottavat erilaisia kokeiluja. Ne ovat hyviä, työmarkkinaosapuolet ovat tarjonneet monia mahdollisuuksia ja myöskin yrityksissä on hyviä kokemuksia jaettavana. Mutta samalla meistä tuntuu, että meillä pitäisi olla puitteet, jotka suojelevat työntekijöitä, erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä, jotta he eivät syrjäydy. Eli lopuksi todella vielä haluaisin todeta, että meillä pitää olla lainsäädännöllisiä ja muita kuin lainsäädännöllisiä toimia näissä kysymyksissä. Kiitos. Thank you, Paolo. Kiitos Paula tästä erinomaisesta esityksestä ja yhteenvedosta. Nyt meillä on aikaa 10 minuuttia. Päätän tämän paneeliosuuden ajoissa. Aion käyttää puheenjohtajan etuoikeutta, koska Uule aikaisemmin keskeytin sinut ikävästi. Eli jos nyt haluat vielä kommentoida kuultua, niin sen jälkeen vasta annan, avaamme keskustelun. I think I will respond on the... Kiitos. Vastaava tähän tästä flexicurity, tästä jousta turvallisuusteemasta. Olin esittelijänä vuosia sitten ja hurja enemmistö äänesti tämän joustoturvajärjestelmän puolesta, mutta pakko sanoa, että joustoturva on juuri sitä. Joustoturvasta on vaikea puhua, jos ei ole sitä turvaa. Jos ihmisillä on turvaa, he kokevat olevansa turvassa, he ovat joustavia. Mutta ollakseen turvassa täytyy olla kohtuulliset tulot. Kohtuulliset työttömyyskorvaus, jos on työtön, mahdollisuus saada koulutusta niin, että voi liikkua työmarkkinoilla. Sanotaan, Tanskassa työskentelin. Siellä 2,7 miljoonaa ihmistä on työmarkkinoilla. Kolmasosa heistä vaihtaa työpaikan vuosittain. Sanoin, että ei tämä nyt enää käy ja sitten etsivät uuden. Ei se ole ongelma. Heillä on työttömyyskorvaus. He ovat pari kuukautta elää sillä, voit sitten löytää uuden työpaikan. Tiedän, että näin se ei ole monessa muussa maassa – Meillä on 20 miljoonaa työtöntä. Ja sitten sanotaan, että ihmisten pitäisi olla joustavampia työmarkkinoita. Kyllä, minä uskon, että 20 miljoonaa työtöntä haluavat olla joustavia. Ehkä pitäisi miettiä asiaa sen hyvinvointijärjestelmän luomista kaikissa jäsenmaissa, jotka pitävät haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten aseman. Enkä usko, että tätä ratkaistaan parhailla käytänteillä tai että sitä voidaan ratkaista yritystasolla. Jotain säätelyä vaaditaan, elleivät työmarkkinaosapuolet löydä ratkaisuja. Se on se parasta. Jos haluatte, että ihmiset ovat joustavia, luokaa se turvallisuus, niin sitten he ovat joustavia. Nyt voi esittää kysymyksiä ja kommentoida. Pyytäisin vain, että kertokaa ensin nimenne ja organisaatio, jota edustatte täällä. Thank you. Colette Fagan, University. Kiitos Colette Fagan Manchesterin yliopistosta neuvoa antavan neuvoston jäsen. Kestävä työ aiheena minua kovasti miellytti. Haluaisin tarttua kysymykseen, joka liittyy naisten rooliin johtotasolla. Edistystä on nähty, mutta on myös uusia sudenkuoppia havaittavissa. Haluaisin, että Eurofound niihin tarttuisi tutkimuksissaan. Me tiedämme tiettyjä seikkoja naisista johdossa. Todennäköisesti näillä naisilla on vähemmän lapsia kuin miehillä, jotka ovat johdossa. Ja todennäköisesti he tekevät enemmän kotitöitä kuin mies vastaavassa asemassa. Ja palkkakuilu laajenee joissakin maissa äh, ollaan juuri ja juuri sillä tasolla, millä keskijohto esimerkiksi toimii. Joskus äh, tilanne voi olla myös hyvin julma. Esimerkiksi niin, että kun lasikaton lävitse on onnistunut pääsemään, niin sitten joutuu ikään kuin kuulun partaalle äh, Äh, jotkut äh, miehet eivät halua joutua alaisen aseman, naisen alaisen aseman siirtyvät muihin tehtäviin, jotka ovat heidän mielestään vaatimampia. Ja monet johtajat ovat kovan paineen alla esimerkiksi sosiaali-, terveydenhuollon ja koulutuksen alalla. Eli hienoa, että naiset pääsevät johtotehtäviin, mutta jos aiomme luoda kestäviä uria ja kestävää palveluntarjontaa, niin täytyy perehtyä hyvin tarkkaan siihen, miten työskentelyolosuhteita voidaan parantaa, eikä vain kohdisteta näitä toimia elitiin. Muita kommentteja, kysymyksiä? Thank you. I'm Kiitos. Olen Eloisa Prista Portugalista. Tatjanalle kysymys. Te sanoitte, että pitää ymmärtää myöskin palkattoman työn arvo politiikassa ja olen täysin samaa mieltä. Ja kysyisin, millä tavalla tämä voitaisiin toteuttaa? Voisitko kertoa hiukan tästä suunnasta ja näistä suuntauksista, mitä tulee palkattoman työn tunnustamiseen, erityisesti hoivatyön osalta? Kiitos. There is a third question. Jos vielä kolmas kysymys tai kommentti on, niin otetaan se ja sen jälkeen äh, päätämme listan. Ronald Jensen from, from puzzled by some... Jensen, Tuokista. Minulla on hämmentävät jotkut mainitut luvuista. Minulla on sanottu, että 25 prosenttia, 25 prosenttia työntekijästä on tyytyväisiä työpaikkansa 25 prosenttia työntekijöistä on tyytyväisiä työpaikkaansa, mutta tältä päivällä kuulemme sellaisia lukuja, että 25 prosenttia työntekijöistä ajattelee heidän paikkansa on huono, vaarallista heidän terveydelleen. Nämä luvut eivät oikein vaikuta natsaavan. Onko kommentteja? Kiitos. Tatjana saa puheenvuoron vastatakseen. Haluaisin vain pohtia Vladimiran esittämää kommenttia siitä, että ei enempää sääntelyä. Meillähän on asetusten lisäksi myös direktiivejä, jotka ovat joustavampia, joilla voidaan myös säännellä elämämme. Kyse on totta kai poliittisesta kannasta. Minä kuulun vasemmistoon, vasemmiston kirjoon tässä parlamentissa. Ja minun ryhmäni kanta on sellainen, että me tarvitsemme sosiaalisella alalla lisäsääntelyä. Meillä on epätasapainoa, kun säännellään kauppaa, mutta ei kuitenkaan minimipalkkaa säännellä. Tähän liittyy muitakin työllisyyteen ja sosiaaliseen elämään liittyviä aspekteja. Tämä on oikeastaan perusteluna tietyille päätöksille, joita on tehty esimerkiksi Brexitin yhteydessä. Meidän on päätettävä, haluammeko me sääntelyä vai tekeekö sitten jokainen maa omalla tavallaan ja lähtee omalle tielleen. Niin kuin kerroin, tämä on meidän kantamme. Ja yhä useammat poliittiset ryhmät jopa oikeistosta ovat samaa mieltä täällä parlamentissa sitä, että tarvitaan sosiaalisiin kysymyksiin lisää säätelyä. No sitten teidän kysymyksenne palkattomasta työstä. Kenties voitte tämän mietinnön lukea. Siellä on lukuisia ehdotuksia esimerkiksi hoivatyöstä. Totta kai keskustelemme siitä enemmänkin sitten, kun saamme komissiolta lainsäädäntöehdotuksen. Sitä me odottelemme. Valmistelutyö on käynnissä. Yksi vaihtoehto voisi olla tällainen hoivakrediittijärjestely, niin että laskettaisiin ja otettaisiin huomioon myös tämä hoivatyö silloin, kun eläkeoikeuksia määritellään – Tällaisia ehdotuksia voitaisiin tehdä. Great, you have... Kiitos Tatjana. Gret, vastaus. Um, the in... Näissä tutkimuksissa, ja kun tutkitaan kuinka tyytyväisiä ollaan työolosuhteisiin, niin siellä on aina hyvin paljon tyytyväisiä työntekijöitä. Yleensä ihmiset vastaavat tähän kysymykseen myönteisesti, mutta jos katsotaan hiukan syvemmälle, niin sitten löytyykin paljon asioita, jotka tulevat esille. Eli ei se ole ristiriitaista. Me yritämme katsoa näitä lukuja, mutta emme katsoa ainoastaan tyytyväisyyttä, vaan muitakin kysymyksiä, jotta voisimme ymmärtää, millä tavalla ihmiset näkevät työolosuhteensa. Ja tällä tavalla kokoamme tätä palapeliä. Ja sitten me aiomme vielä analysoida naisjohtajia ja me olemme jo käynnistäneet tämän työn itse asiassa, eli perästä kuuluu. Kiitos. Kiitos niistä tärkeistä tiedoista, jotka ovat tässä asiakirjassa. Keskustelu on ollut mielenkiintoista, useita kysymyksiä on noussut esille ja varmasti tämä otetaan huomioon myös politiikan teossa. Kello on nyt tasan tarkkaan 16 ja on hienoa, että päätämme tämän osuuden ajoissa. Kiitos kollegoille ja yleisölle. Okay, good afternoon. I would like... Hyvää iltapäivää ja minä teen parhaani, kuten edeltäjäkin. Yritän pysyä aikataulussa. Kiitos rohkeudesta, että pysytte täällä loppuun asti. Hetken pelkäsin, että paneelissa on enemmän ihmisiä kuin huoneessa. Olen Herman Funk. Olen Eurofondin hallituksen jäsen vielä jonkun päivän kai. Ja työskentelen belgialaisen AY-liikkeen puolesta. Meillä on aina ilo, että lähdet uusi työolo, tut, Se on aina virstan pylväs. Mitä tämä Euroopan työn laatua ja se on tärkeää dataa politikoille tai markkinaosapuolille. Ja siitähän sukeutuu sitten debattia. Tietysti johtopäätökset vaihtelevat. Ja minusta on ilo olla Eurofondin hallintoneuvostossa ja joskus olen myös toimistossa ja minulle on kunnia nähdä, miten tämä tutkimus etenee. Tässä paneelissa keskitymme survein dataa käytetään ja miten, miten datan laatu voidaan parantaa, miten tätä dataa käytetään ja miten tämä vaikuttaa EUn työelämän laatua koskeviin aloitteisiin. Ja miten EU kehittää oman näkemyksensä työpaikan laadusta ja politiikasta ja täytäntöönpanna näkemystä. Me tarkastelemme myös rajan ulkopuolelle, mutta ensin meillä on lyhyt kierros ja pari minuuttia panelistit voisivat tästä itsensä ja voisivat ja miten Eurofon kytkeytyy päivittäiseen työhön. Ensiksi Marmaren Kesäbergen kuulu Eurofondin sisällä ja voisitte kertoa, mitä Eurofond tietää tutkimuksen käytöstä päätöksenteossa Euroopassa. Barbara. Uh, thank you, Chair. Thank you, Herman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Herman Minuthan jo esiteltiinkin. Olen Barbara Kastenberger. Toimin Eurofoundissa koordinaattorina ja tunnen aika hyvin tämän tutkimuksen ja myös muut tutkimukset, muut raportit, joita Eurofound toteuttaa. Ikään kuin hieman ylhäältäpäin katsottuna. Mitä me tiedämme tämän tutkimuksen tulosten käytöstä? Tämän päivässä paneelissa komission edustajat ja parlamentin jäsenet ovat hyvin usein kuulleet siitä, miten näitä tuloksia on käytetty. He ovat meidän tuloksiamme hyödyntäneet. Hiljattaisia esimerkkejä olemme saaneet siitä keskustelusta, kun on puhuttu eurooppalaisten sosiaalista oikeuksista. Siinä yhteydessä meidän tietojamme on käytetty ja on vedottu Eurofoundin, jotta se investoisi entistä enemmän työn laadun ja työolosuhteiden tutkimisen Euroopassa. Näin halutaan myös parempaa tasapainoa työ- ja perhe-elämän välille, ja tätä halutaan seurata. Eurofoundin on vedottu, jotta jatkaisimme ja laajentaisimme seurantatyötämme. Tässä kaksi tuore, tuoretta esimerkkiä, mutta me toimimme hyvin systemaattisesti, kun katsomme, miten tutkimusta käytetään politiikan teossa, asiakirjoissa. Tästä uusimmasta versiosta tietenkään ei voi paljon sanoa, mutta jos katsotaan viidettä tutkimusta vuodelta 2010, niin vuoden 2013 loppuun mennessä jo tiesimme, että yli 150 asiakirjaa eurooppa tasolla oli käyttänyt hyödyksi meidän tietojamme. Mainitsitte myös kansainvälisten järjestöjen tekemän työn, OECDn työllisyysnäkymäraportti, niin eh, mainitsee tuloksemme. EU-OKKA-virasto myös hyötyy tekemästämme työstä. Sitten meillä on myös Villassa oleva sukupuoliinstituutti. Sielläkin tietoja hyödynnetään, kun sukupuolitasa-arvoindeksiä siellä laaditaan. Tämäkin on tärkeää. Sopisiko tämä alustukseksi? Uh, uh, Sitten Push Okei, okay, sorry. Uh... Sitten naapurit on Beivers, joka on MKn puheenjohtaja, vetosi häntä esitelmään itsensä ja sitten esitelmään lyhyesti MKn. Ja miten työn kytkeytyy Eurofondin survetutkimukseen? Um, as, as most of... Kiitoksia. Kuten valtaosa teistä tietää, MK on neuvoa antava elin Euroopan ministerineuvostolle. Ja me autamme tätä neuvostoa, kun siellä käsitellään lähinnä Euroopan talouden ohjausjaksoa. Eli olemme mukana avainkohdissa ja silloin kun komissio tekee näitä maakohtaisia suositusluonnoksia ja me käymme ne läpi ja teemme niihin muutosehdotuksia ennen kuin neuvosto ne hyväksyy. Eilen komissio julkisti euroalueen suositukset ja käsittelemme näitä asiakirjoja ensi maanantaina, jotta voidaan varmistaa, että neuvosto pystyy sitten hyödyntämään niitä myöhemmin tänä vuonna. Me seuraamme sitten näiden suositusten toteutumista läpi vuoden ja täydennämme tätä analyyseillä. Ja tällä tavalla voimme parantaa todistepohjaista lähestymistapaa ja voimme auttaa Eurofoundia sen työssä, mutta työolosuhdetutkimus on erittäin tärkeä tiedonlähde meille. Erityisesti saamme sieltä tietoa yhteisiin arviointiin ja työolosuhteiden seurantaan. Ja näin voidaan varmistaa, että työelämässä on laatua. Sitten tulevaisuudessa Olemme keskustelleet sosiaalisesta pilarista. Tähän on viitattu tänään jo monta kertaa. Ja tässäkin meidän pitää käydä tietoon pohjautuvaa keskustelua ja meidän pitää pystyä hyödyntämään tutkimustuloksia. Mutta työllisyysvaliokunnassakin tästä on tehty lausunto joka on saanut sitten tukea ministerineuvostossa. Ja tämän pilarin pitäisi pysyä osana ohjausjaksoa. Vuosien varrella on havaittu, että tämä on joustava väline, jonka kautta saadaan konkreettisia muutoksia, voidaan saada aikaan enemmän ja parempia työpaikkoja. Mikään rat- yksi ratkaisu ei sovi kaikkiin tilanteisiin, ja meidän täytyy katsoa eri toimivaltuuksia eri aloilla. Eli pilarissa pitäisi vahvistaa olemassa olevia välineitä ja tällä tavalla voidaan muokata työelämää Euroopassa ja voimme katsoa, millaista työtä on jo tehty ILOssa ja myöskin OECDssä. Tällä tavalla voimme saada aikaan lähentymistä, josta on puhuttu, ja kuitenkin voimme edelleen noudattaa jäsenvaltioiden kansallisia toimivaltuuksia. Kiitos. Maybe myself to... Uh, sitten esittää samat kysymykset herra Skarpetalle, mitä te teette, miten te käytätte, miten te hyödynnätte Eurofondin työtä? Paljon kiitoksia. Kiit- paljon kiitoksia. Stefan Skarbetta. Olen OECDssä osastolla, joka kasvattaa työllisyyttä, sosiaalipolitiikkaa, maahanmuuttoa ja terveyttä. On suuri ilo olla täällä seurannanne joukossanne tässä konferenssissa keskustelemassa tämän kuudennen työolosorven tuloksia edellisen seisen keskustelu oli jo kiehtova ja sanoisin, että tämä työ on perustavaa osalle työstä. Sano vähän lisää myöhemmin siitä, että olemme luoneet kehikon työvoimapolitiikalla, jossa käytetään kovasti dataa ja informaatiota, joita Euroopan työoloon survasta tulee. Työpaikkojen laatu mainittiin oecd työstrategian osana. Ja tämähän on tämä peruskehikko, jota me käytämme OECDssä arvioidessamme työmarkkinapolitiikkaa, jolloin me, kun me julkaisimme uudelleen arvioidun strategian, me haluamme uusia parempia työpaikkoja, mutta tämä paremmat työpaikat osa tarinasta erittäin kehitetty meidän työelämän laatua koska asia, aika perustuu paljon tällä suuren tuloksille pyrki luonnehtimaan, miten työmarkkinat ovat ei ainoastaan määrällisesti, vaan myös laadullisesti. Me olemme valtavirtaistaneet tämän meidän jatkuvasti tapahtuvan politiikan arviointiin. Ja me osana optioita tarvitsemme, vaadimme myös paremman laatuisia työpaikkoja työpaikkojen määrän lisäämiseksi Meillä on jo OSN tär- tällä lippulaiva julkaissut paikkojen laadusta työmarkkinoista ja, ja olemme saaneet vahvan mandaatin OECDltä laajentaa tätä OECD työpaikkastrategiaa ja meillä on moniulotteinen lähestymistapa, meillä on laatumäärä, stressinsietokyky, ja myöskin inklusiivisuus, osallistuvuus Sen Ja sitä kautta me hyödynnämme tätä uutta sorvelta OECD-työssä. Ja sitten Manuela Tomei samat kysymykset. Vaskastella itsesi ja kertoisitko, miten ILO-työ kytkeytyy tähän. Kiitos, hyvää iltapäivää kaikille. On ilo olla paikalla. Kiitos kutsusta Eurofoundille. Olen Manuela Tomei. Toimin työolosuhdeosaston johdossa. Puhutaan työn laadusta lyhenteenä. Kyse on siis työn laadun parantamisesta ja muista tekijöistä, jotka vaikuttavat työn laadukkuuteen. Se on hyvin pitkälti työmme keskiössä. Tämä liittyy myös ilon Decent Work-agendaan. Siinä perehdytään sekä työpaikkojen määrään että niiden laatuun. Aivan niin kuin OECDkin ponnistelee, niin saman tapaan mekin perehdymme siihen, minkälaisia suuntauksia on havaittavissa työskentelyolosuhteissa ja muissa aspekteissa, mutta sen lisäksi katsomme, minkälaisia politiikkoja instituutiot voisivat käyttää, jotta työpaikkojen laatu voitaisiin maksimoida, eikä myöskään vaarennettaisi työmarkkinoiden tehokkuutta. Perehdymme siihen, miten löytäisimme tasapainon toisaalta tehokkuuden ja toisaalta tasa-arvoisuuden välillä. Tämän lisäksi meillä on myös tutkimustoimintaa. Mainitsin tämän sen takia, että on tulossa hyvin piankin toinen raportti me olemme perehtyneet siihen, miten muutokset tuotantoorganisaatioissa vaikuttavat työnteon olosuhteisiin ja miten tämä näkyy yritysten tehokkuudessa. Me perehdymme siis työpaikkojen laatuun hyvinvoinnin, työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta – perehdymme myös yritysten suoritumiskykyyn näissä olosuhteissa. Hyvin pian käynnistämme viimeisimmän maailmanlaatuisen palkkakatsauksen tulokset. Siellä saamme palkkaindikaattoreista lisätietoa keskipalkoista ja palkojen jakautumisesta tietoja työntekijöiden kesken niin ikään perehdymme palkkapolitiikan kehitykseen ja siihen, miten tämä vaikuttaa työpaikkojen laatuun, työn laatuun. Palkat ja ansiot ovat totta kai tärkeä ulottuvuus, äh, kun ajattelemme työn laatua, mutta tämä ei yksistään riitä kun ajattelemme kaikkia niitä aspekteja, joilla työn laatua voidaan tutkia. Sen takia olemme päättäneet toimia yhteistyössä kumppanina Eurofoundin kanssa. Tarkoitus on yhdessä pyrkiä laajentamaan Eurofoundin tutkimuksen maantieteellistä laajuutta. Me teemme työtä kolmen lisämaan kanssa, Kiinan, Yhdysvaltain ja kolmantena Korean kanssa. Te esititte kysymyksen siitä, miten käytämme tämän tutkimuksen tuloksia hyödyksemme. Aivan päivittäisessä työssämme niitä käytämme. Me toteutamme valmistelevaa työtä, kun valmistaudumme esimerkiksi eh, valmistelemme tutkimusta työpaikkojen väkivallasta ja kiusaamisesta. Tässä on ollut mukana hyvin monia maita. Sitten Maritta Olasko, kuulemme sinua avopäivällä, mutta voisin kysyä sinulta vastakuvaa, että miten sinä työssäsi hyödynnät Eurofan serveitä. No kiitos. Tässä sitä taas ollaan. Ja jos olette osia täällä, niin olen työllisyysvaliokunnan varapuheenjohtaja. Me, meillä on käsittelyssä työllisyys- ja sosiaaliset kysymykset esityslistalla. No ihan yksinkertaisesti muotoiltuna Eurofan on meidän. Toistusvaliokunnalla on erilaisia elimiä, jotka ovat siihen kytköksissä suoraan. Eurofan on meidän tutkimuslaitoksemme. ja meillä olisi vakavia ongelmia perustella asioita, että asiat, jotka olemme itse huomanneet, olisivat korkealaistuslistalla, mutta joten ilman faktoja, lukuja, kaikkea sitä, mitä Eurofan tuottaa, emme voisi puolustaa tavoitteittamme tarpeeksi hyvin. Joskus me pyydämme teiltä lukuja suoraan, mutta useimmat raportit ovat seurassa siitä, että pätevät tutkijat tekevät Eurofundissa työtä – tietävät, että parlamentti haluaa tietää lisää, toimielimet haluaa tietää lisää jostain asiasta. Me keskustelemme ja että sitten he antavat tietoa poliitikoille, poliittiselle tasolle. Emme me kuitenkaan sormella sitä, että teidän täytyy tehdä sitä tai tätä, ei missään nimessä. Siksi meillä on niin läheiset suhteet suhteet. Meillä on läheiset suhteet myös muihin tutkimuslaitoksiin, mutta olemme eläneet vaikeita aikoja EU:ssa. Ja olemme saaneet paljon iloa teidän luvuista. Vain yksi esimerkki. Tämä oli Eurofundin vuosi pari sitten esittämä tulos. Ja vuodet vierivät kriisin päällä koko ajan, mutta heillä oli tutkimus, jossa asuttiin, minkälaisia eroja jäsenmaissa on – sosiaalisen vuoropuhelun vaikutus ja, ja sen konkreettiset tulokset, eli työehtosopimukset, jäsenmaat, joissa oli nuo systeemit, niissä kriisistä on selvitetty paremmin. Sanoin, että monet jäsenmaat eivät kykeneet, kykeneet pitämään tästä maalista kiinni, mutta on varmasti paremmassa jamassa kuin ne jos, maat, joissa ei ollut tällaista kumppanuutta ja vahvia työehto neuvottelujärjestelmiä. Tämä oli äärimmäisen hyödyllistä meille, kun keskustelimme muiden valiokuntien kanssa, talousvaliokunnan kanssa – kun me tiedä, miten pääsemme kriisistä ja luomme voimakasta EU, Euroopan unionia. On hyödyllistä, että säätiö keskustelee agendasta – Ja sitten väitellä me ymmärrämme, että tämä tutkimus ja politiikan yhdistäminen, me kunnetamme toisiamme. Mutta tämä on erittäin inspiroivaa viestintää, joka johtaa hyödyllisiin lukuihin ja tuloksiin. Ja nyt toinen kierros. Sitä aikaa vielä kysymyksille. Ehkäpä ensin Barbaraa. Tämä on karstuva kysymys. Jos tätä sorvetta tarkastellaan, mitkä tärkeimmät läksyt siitä sukeutuvat? Useampi kollega on puhunut työllä työelämän, ovat tyytyväisiä työelämän ja perhe-elämän tasapainoon. Mitä mieltä sinä olet? Mitä pitäisi oppia? Uh, thank you, Hammond. Uh, before answering... Kiitoksia. Ennen kuin vastaan, niin Maritalle täytyy sanoa, että tämä on musiikkia korvillemme, kun kuulemme, että sanotte, että Eurofund on meidän, me haluamme olla teidän tutkimusinstituuttinne ja pyrimme antamaan sellaisia tutkimuksia, joita tarvitsette työssänne tulevina vuosina. Eli kiitoksia tästä. It's, also... Protestoin. Äsken hallitelmä käytössä myös meidän pitää jatkaa. The same time. Kyllä me voimme samaan aikaan olla myöskin työmarkkinaosapuolten tutkimusinstituuttia. tuemme tietysti myöskin komissiota. Sitten tämä kysymys poliittisista viesteistä. Pysyn nyt aika korkealla tasolla ja palaan nyt asiaan, jonka Anjes totesi tänä aamuna. Se oli yksi ensimmäisiä asioita, joita hän sanoi, ja kyse on tosiaan asiasta, jonka haluamme teidän painavan mieleenne. Eli mikään työpaikka ei ole täydellinen ja kaikkia töitä voidaan parantaa yhdellä tai useammalla tavalla, kun katsotaan näitä seitsemän eri ulottuvuutta. Toivottavasti en nyt kyllästytä teitä. Näistä työlaatuprofiileista on jo puhuttu, mutta niitä ei ole kauhean helppo ymmärtää. Eli joudun nyt ehkä hiukan toistamaan itseäni, mutta otetaan esimerkiksi vaikka huipputyöpaikat. Ne näyttävät aika hyviltä. Siis sininen oli tämä hyvä väri tässä. Mutta kahdessa suhteessa ne eivät ole hyviä, koska siellä on hyvin intensiivistä työtä, Työtä pitää tehdä nopeasti, monenlaisia vaatimuksia on. Ja sitten työajan laatu. Pitkiä työpäiviä, paljon työtä normaalin työajan ulkopuolella. Eli vaikka ne on todettu huipputyöpaikoiksi, niin sielläkin on parantamisen varaa. Tai sitten toisenlaiset työpaikat, joissa on paljon myönteisiä tuloksia viidessä kategoriassa, mutta siellä on sitten ehkä vähemmän harkinnanvaltaa, siellä ei vaadita kovin paljon taitoja ja myöskin palkkataso on suhteellisen alhainen. Eli siellä on paljon hyvää, mutta kuitenkin parantamisen varaa. Jos pitää priorisoida ja keskitytään yhteen, niin katsokaa nyt tätä profiilia, joka liittyy huonoon laatuun, koska tässä ei ole mitään sinistä kaikki on oranssia. Eli se tarkoittaa, että kaikissa kategorioissa parantaminen on mahdollista tarpeen. Tai sitten täytyy miettiä työmarkkinapolitiikkaa, joka mahdollistaa sen, että ihmiset pääsevät eroon näistä huonolaatuisista työpaikoista. Tämä voi olla hyvä tai huono uutinen. Näissä profiileissa on hyvin paljon ihmisiä, joilla on määräaikainen työsopimus. Se voi tarkoittaa, että sitä kautta pyritään sitten myöhemmin laadukkaampaan työpaikkaan, mutta se ei ole mitenkään automaattista ja poliittinen toiminta olisi tarpeen. Ja hyvää on se, että jos katsotaan työn laadukkuutta näin seikkaperäisesti ja katsotaan näitä seitsemää eri kategoriaa, niin se merkitsee että on paljon lähtökohtia, jos haluaa lähteä parantamaan työtä. Mitään yhtä ratkaisua ei ole, ei ole mitään taikasauvaa, jolla huono muutetaan hyväksi. Mutta myönteistä on se, että esimerkiksi työaikaan, turvallisuuteen, työ- ja perhe tasapainoon liittyy niin monia politiikan aloja, että on mahdollista tehdä parannuksia. Ja se mielestäni on kaiken kaikkiaan hyvä uutinen. Yeah, but just uh, return to you, Marita, back again. Käännymme jälleen puolesi, Marita. Marmara selitti Tapakkaan huonosta laadusta 90 prosenttia kuulimme myöskin vertailun ihmisistä, jotka äänestivät Trumpia ja äänestävät Brexitin puolesta. Onko sinun näkemyksesi, että nykyinen EU-politiikka, joka kohdistuu ihmisiä, jotka ovat huonolaatuisissa työpaikoissa, onko se sinusta laadukasta? Onko parannettavaa? Yes, uh, of course, uh, uh, we have to change. Totta kai asioita on muutettava. Meidän on suoriuduttava tässä paremmin. Tämän aamun kokouksen me aloitimme tavallaan hieman matalalta. Totesimme, että monet ovat vihaisia. Monilla on sellainen tuntemus, ja näissä tuntemuksessa usein ollaan oikeassakin, että kukaan ei välitä heidän elämänlaadustaan tai työelämän laadustaan. Me luomme sellaisia järjestelmiä tai olosuhteita, jotka asettavat tavalliset ihmiset sellaiseen asemaan, että he joutuvat taistelemaan toinen toisiaan vastaan, eivätkä voi taistella yhtenä rintamana olosuhteita vastaan. Minä puhun aina sosiaalisesta polkumyynnistä. Puhun siitä, että me tarvitsemme esimerkiksi sellaisen lähetettyjen työntekijöiden direktiivin, joka toimii niin, että ei ole kilpailua jäsenvaltioiden välillä, kansalaisten ja työntekijöiden kesken Euroopan unionissa, niin että kisaillaan matalimmista palkoista ja siitä, että työntekijät joutuvat tekemään työtään vaarallisissa olosuhteissa ja niin edelleen. Ei pidä kilpailla toinen toistamme vastaan keskenämme, vaan muiden maan, muita maanosia vastaan. Tässä me onnistumme vain, jos olemme äärimmäisen hyviä siinä, mitä teemme. Tämä ei onnistu, jos me sodimme keskenämme. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että jotkut eteläiset maat taistelevat pohjoista vastaan ja itä-länttä vastaan. Ne, jotka ovat olleet täällä koko ajan, varmasti muistavat, että edustaja Pirinski samasta poliittisesta ryhmästä kuin minäkin puhui siitä, että me tuotamme hyvin koulutettuja työntekijöitä esimerkiksi Itä-Euroopassa. Ja näitä työntekijöitä sitten viedään muualle Eurooppaan, jossa he saavat parempaa palkkaa ja voivat näin viettää parempaa elämää. Samanaikaisesti ihmisiä myös viedään. Ja nämä ihmiset ovat valmiita tarttumaan mihin tahansa työpaikkaan, olipa sitten kuinka huonosti palkattu hyvänsä, kunhan vain saavat jonkun työpaikan. Tällainen liike johtaa idästä länteen. Jos me emme onnistu löytämään tasapainoa, niin tällaiset konfliktit johtavat koko Euroopassa Donald Trump-ilmiöön tai tilanteeseen. Emme me ole mikään turvasatama vihalta ja vaarallisilta konflikteilta ihmisten välillä. Meidän täytyy ymmärtää, että faktoilla on merkitystä. Ne, jotka ovat hyvin koulutettuja, Heille täytyy tehdä mahdolliseksi pysyä omassa maassaan. Ja on toimittava niin, että emme lietso rasismia ja epädemokraattisia tuntemuksia muualla Euroopassa. Aivan suoraan sanottuna kyse on ensisijaisesti itäisistä jäsenvaltioista tulevista työntekijöistä, jotka sitten ihmisten mielestä vievät heidän työpaikkansa, ovat valmiita tekemään pienemmällä palkalla tätä työtä. Toivon, että voimme saada laajan enemmistön Euroopan parlamentissa hanke, hankkeemme tueksi. Ja myös neuvostossa täytyy todeta, että hyvä, meillä on tämä lähetettyjen työntekijöiden direktiivi, mutta täytyy olla myös jotakin hyvin koulutettujen, erikoistuneiden ihmisten tukena Itä-Euroopassa, jotka nyt lähtevät kotimaistaan. Eli koulutuksesta joudutaan maksamaan ja sitten nämä ihmiset jättävät kotimaansa. Tässä täytyy pyrkiä tasapainoon. On kenties miljoonia ihmisiä Euroopassa, jotka kokevat, että kukaan ei heitä kaitse tai pyri tekemään asioita heidän hyväkseen, jotta Eurooppa toimisi. Tällaisilla konfliktiin johtavilla tilanteilla voi olla todella kalliit seuraukset. Eli Yhdysvaltain vaalien tulos oli järisyttävä ja täällä tilanne voisi kääntyä vieläkin pahemmaksi. Mainitsen vain muutaman seikan, jota meillä on nyt esityslistalla esimerkiksi työllisyysvaliokunnassa. Nimenomaan käsittelemme lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Sitten käsittelemme myös syöpää aiheuttavia altistustekijöitä. Tässäkin tilanteessa Itä-Euroopassa jotkut jäsenvaltiot eivät voi painostaa samalla tavalla yrityksiä, kun esimerkiksi kyse on ympäristöseikoista työelämässä. Siellä talouskonteksti ei ole yhtä etuoikeutettu kuin läntisessä Euroopassa. Tässäkin tarvitaan tasapainoa. Jos me emme tässä onnistu, niin sellaisia työpaikkoja, joissa ei paljon osaamista tarvita, on entistä enemmän ja vihaisten kansalaisten määrä vain kasvaa. Suurin osa näistä vihaisista on vielä työmarkkinoilla, mutta he tekevät hyvin huonoissa olosuhteissa työtänsä. Kiitos kommenteista, Marta, vaan me palataan asiaan, kun aloitetaan keskustelu. Ja nyt naapurini Tom aloittamassa Emkassa järjestelmän, jolla mitataan – Tämä laatua. Voisitko selittää sitä vähän? Ovatko tulokset samanlaisia vai menevätkö ne toiseen suuntaan? Thank you. Kiitos. Työllisyyskomiteassa meillä on pitkä perinne. Työlaadon parissa se alkoi 2001, kun komissio ehdotti tämän moniulotteisen työnlaatukäsitteen ja teollisuuskomitealla on joukon indikaattoreja kullekin kullekin ulottuvuudelleen ministerineuvosto on hyväksynyt sen, että tämä oli muursimme muuria, me olemme pioneeria, luultavasti ensimmäinen kansainvälinen ne tällaiset listat. Paljon on muuttunut. Monet muut kansainväliset instituutiot ovat aktiivisia samalla alueella ja se on oikein hyvä. 2013-2014 päivitimme indikaattoriluettelua. Hyödymme kovasti Eurofundin panoksesta ja viidennestä työelämäsorveista. Samoin OECDn työstä. Nyt nämä indikaattorit, jotka monet monet niistä pohjautuvat tähän survetutkimukseen ja ovat keskeinen osa analyyttistä työtä, jota teemme sen varmistamiseksi, että talouspolitiikkaan ohjausjakso on näyttöpohjainen prosessi. Meillä on vuosittainen työllisyyden kehitystä koskeva seminaari, jota ministerit käsittelevät ja kuudennen sorven pohjalta me varmasti päivitämme lukuja politiikkakokemuksia. Sorvai sen lukemme varmasti analysoimme edelleen ja ymmärrämme asiat paremmin. Mutta luvat vahvistavat asiaa joitakin politiikkajohtopäätöksiä, joita olemme tehneet äskettäin. Yksi me ajoita olemme todenneet tämän sosiaalisen pilarin yhteydessä komission yritykset eivät ota riittävästi huomiota sukupuolta. Sorvea jälleen osoittaa, että tämä jatkuva huolenaihe meille. Meillä ei ole tasa-arvoisia työmarkkinoita. erilaiset työpaikat, tällaiset sopivuustyypit ja tämä raja hämärtyminen, jossa ihmiset, jotka ottavat osaa surveihin, heidän vaikea, vaikeampi tunnistavatko he yrittäjiä vai työn, työntekijöitä. Ja nämä sopimuskysymykset herättävät keskustelua, jota ei voi välttää. Meistä sosiaalinen pilarin pitäisi katsoa asioita eteenpäin ja pitäisi ratkaista menneisyyden ongelmia, vaan tarkastella vastaisia haasteita. Paljon niitä on mainittu tänään. Monimuotoisuus, moniarvoisuus työelämässä on yksi asia, jonka kanssa pitää pärjätä ja sitten johdon käytännöt. Se, mitä yritykset tekevät, sillä on selvästi vaikutuksia työntekijöiden hyvinvoinnille ja työmarkkinoille kokonaisuudessaan. Ja se on haastavaa, koska politiikan tekijöinä meidän on vaikea saada otetta siihen, mitä pitäisi tehdä hallituksina, komissiona, miten parantaa johdon käytänteitä, yrityksissä, miten muuttaisimme ajattelua ja tästä sosiaalista innovointia. Raportti vahvistaa monet näistä haasteista. Tulee olemaan kiinnostavaa tehdä kansainvälisiä vertailuja. Me teemme paljon työpaikkoja laadusta Euroopassa, mutta me emme, emme löydä vertailuarvoja Euroopalle ja Euroopan ulkopuolelta. Ja sitä ehkä teemme vääriä poliittisia johtopäätöksiä sitten. Ja kovasti aloitan, että tätä surveita odotetaan muuallekin maailmassa. Onko sillä, oletko sitä mieltä, että tarpeeksi tehdään työpaikkojen laadun suhteen poliittisena tavoitteena? Um, Se on poliittinen tavoite. Kaikissa tärkeissä poliittisissa asiakirjoissa tämä on samalla viivalla – kuin se, että pitää saada enemmän ja parempia työpaikkoja. Jos katsotaan komission eilen julkistamia asiakirjoja, niin no meidän täytyy hiukan analysoida niitä vielä. Mutta jos tarkastelette niitä, niin selkeästi on tavoitteena parantaa laatua. Mutta meillä ei ole ollut mitään määrällisiä tavoitteita, esimerkiksi 75 prosentin työllisyystavoite. Mutta se on aika selvää, jos katsoo nyt tätä raporttia tai on kuunnellut näitä esityksiä tänään. Ei ole mitään yhtä indikaattoria, joka heistelisi kaikkea työn laatua. Se on moniulotteinen ilmiö ja olisi virhe yrittää kutistaa tätä yhteen numeroon, joka heijastelisi kaikkia ryhmiä työmarkkinoilla. Siellä on erilaisia profiileja, ja kuten Barbara sanoi, eri profiilit vaativat erityyppisiä toimia. Siellä pitää kiinnittää huomiota eri osiin näistä seitsemästä kategoriasta. Eli vain yhden luvun esittämisen, esittäminen olisi väärin, mutta kun mitään numerisia tavoitteita ei ole, niin silloin myöskin politiikassa tähän on kiinnitetty vähemmän huomiota, mutta se on virhe. Like to jump to Mr. Scarpetta. Mr. Scarpetta. Tom viittasi teihin. Voisitko vähän selittää suuntaviivoja, joita olette kehittäneet työn laadun seuraamiseksi? Mitä te mietitte? I don't think I can uh, sort of... Uh, Kiitoksia. En nyt kunnolla voi puhua siitä, kenelle nämä tutkimukset kuuluvat, mutta olen tyytyväinen käyttäjä ja meillä on ollut tiivistä yhteistyötä Eurofoundin kanssa. Se on ollut hyvin rakentavaa, kun olemme mitanneet työn laatua, mutta meidän täytyy edetä ja katsoa, voimmeko laajentaa tutkimusta myöskin muihin maihin Euroopan ulkopuolella. Ensin hyvät uutiset. Manuelahan tietää, että G20-maat tällä hetkellä – puhuvat työn laadusta. Työministerit sanovat viime vuonna, että työn laatu on tärkeää sekä yksilöille että yhteiskunnille. Ja se on itsestään selvää ehkä teille, mutta tämä keskustelu on nyt ollut käynnissä pitkään Eurofoundissa, komissiossa, OECDssä, mutta usein puhuttiin ainoastaan niitä, tai haastat, haastateltiin vain niitä, jotka ovat mukana näissä kysymyksissä asiantuntijoita ja työministereitä. Nyt maailman johtajat puhuvat näistä asioista. Ja jos G20 näistä puhuu, ja puhun tästä vielä hiukan enemmän, niin tämä on tärkeä askel eteenpäin. Haluaisin nyt jatkaa siitä, mitä aikaisemmin todettiin. Yksi syy sille, miksi työnlaatuun kiinnitetään enemmän huomiota ei johdu sitä että laatu olisi heikentynyt, vaikkakin tietyt indikaattorit viittaavat siihenkin. Mutta huolestuneisuus työlaadusta on yhä yleisempää. Ne, jotka ovat palkkaasteikon alapäässä, niin heidän tilanteensa vaikuttaa muihinkin. Tässä nyt keskiluokka kutistuu, eli huipputöitä kehittyy ja samalla kaikkein alhaisempien palkkojen töitä. Ja se, että tämä keskiosa tästä kutistuu, niin se vaikuttaa taitoihin työmarkkinoilla. En nyt halua tätä spekuloida, mutta tämä on huolestuttavaa myöskin maailman johtajille, koska jos keskiluokka alkaa supistua, niin se vaikuttaa myöskin sitten äänestäjiin. Ja Mielestäni tällainen askel eteenpäin G20-ryhmässä johtui juuri kaikkien instituutioiden työstä, jotka täällä nyt ovat edustettuina. Eurofound, ILO, YK, komissio ovat tehneet tätä työtä jo vuosikausia. No mitä OECDssä on tehty? No, tällä tavalla teemme työtä OECDssä. Eli pyrimme saamaan indikaattoreita, joita voidaan verrata ajan mittaan eri maissa. Ja sitten mahdollisuuksien mukaan niitä voidaan yhdistää politiikkoihin ja instituutioihin. Eli tällä tavalla on kehitetty tätä puitteistoa työnlaadusta. Työ, jota on tehty ILOn kollegoiden kanssa, on johtanut siihen, että nämä puitteet, joita on kehitetty, ja olemme puhuneet tästä monien tahojen kanssa, niin ne hyväksyttiin G20-ryhmässä, eli sitä kautta katsotaan, miten työmarkkinat kehittyvät. Ja G20-ministerit hyväksyivät poliittisia periaatteita siitä, miten voidaan edistää työn laadukkuutta. Eli mitä näissä puitteissa sitten on? No, siellä on kolme pääulottuvuutta. Ensinnäkin palkka. Ei katsota vain palkkatasoa, joka tietysti on tärkeä elementti, kuten Manuela totesi mutta myöskin katsotaan, miten tulot jakautuvat. Eli mikä on työntekijöiden asema työmarkkinoilla. Sitten työmarkkinoiden varmuus, eli kuinka todennäköistä on menettää työpaikkansa ja millä tavalla tuetaan ihmisiä, jotka menettävät työnsä. Eli nyt taas politiikka tulee kuvaan. Ja sitten tarkastelemme myöskin työympäristön laatua. Ja siinä olemme yrittäneet hyödyntää mikrodataa, eli katsomme näitä yksittäisiä tuloksia ja sitten katsomme objektiivisia toimia, ei pelkästään subjektiivisia. Eli työympäristön laatu liittyy vaatimuksiin, joita ihmisillä on työpaikalla, mutta myöskin resursseja, joita heillä on työpaikalla pystyäkseen vastaamaan näihin haasteisiin. Kuten sanoin, työnlaatupuitteisto on mukana strategiassamme, mutta sen lisäksi monissa analyyseissa tätä kautta katsotaan, millaista politiikkaa maakohtaisesti on toteutettu. No, kun katsotaan palkkaa, tulojen jakautumista, työmarkkinoiden varmuutta, näitä asioita on tutkittu jo pitkään. Ehkä tärkeintä tässä tutkimuksessa – on nyt juuri tämä työympäristön laadukkuus. Tämä johdu siitä, että työn laatu on tärkeää yksilöille, vaan myöskin on yhä enemmän kirjallisuutta, joka viittaa siihen, että työympäristön laatu on hyväksi myöskin tuottavuudelle. Me olemme pitkään tarkastelleet parhaita työkäytänteitä ja yrityksiä, joissa on otettu käyttöön näitä käytänteitä. Siellä on tietenkin paremmat työolosuhteet työntekijöille, mutta ne pärjäävät paremmin myöskin, kun ajatellaan tuottavuutta ja kasvupotentiaalia. Eli työympäristön laatu ei ole pelkästään kytköksissä yksilöiden hyvinvointiin, vaan se liittyy myöskin makrotalouteen ja tuottavuuteen. Sitten suuntaviivat. Meillä on viiden vuoden välein näitä tutkimuksia. Se koskee tietysti vain eurooppalaisia maita. Tätä ehkä laajennetaan. Jalo ja Eurofund ovat tähän jo ryhtyneet ja me tarvitsemme näitä tietoja myös vähän useammin. Eli kun kehittelemme näitä suuntaviivoja kollegoidemme kanssa tilastojen osalta, niin katsomme, mitkä ovat ne tärkeimmät elementit näissä analyyseissä, joita Euroopan on teettänyt. Ja miten ne voidaan kytkeä muihin tutkimuksiin, jotta saisimme useammin tietoa siitä, millä tavalla työmarkkinat kehittyvät. Meillä on tilastotieteilijöitä ei pelkästään Euroopassa, vaan kaikissa OECD-maissa ja muuallakin, koska monissa nousevissa talouksissa tehdään yhteistyötä kanssamme. No, työ vielä ei ole päättynyt. Me tarjoamme eri vaihtoehtoja. Yksi on laajennettu tutkimusmalli, jossa nähdään tärkeimmät ulottuvuudet, joiden avulla voidaan parantaa työympäristön laatua. Toinen on sitten supistettu tutkimusmalli, mutta siinä katsotaan näitä tärkeimpiä vai muuttujia. Ja sitten kolmas vaihtoehto, joka on helpoin panna täytäntöön, on tällainen tutkimusmalli, jossa on vain muutama kysymys, mutta näillä kysymyksillä saadaan kuitenkin tietoa siitä, millä tavalla työmarkkinat ja työn laatu on kehittynyt ajan mittaan. No nyt kun olemme saaneet nämä asiat johtajien huomioon ja nyt val- valvomme edistystä työlaadukkuuden osalta, niin meillä pitää olla useammin näitä tietoja. Emme voi viiden vuoden välein katsoa, miten nämä tilanteet kehittyvät. Eli tämä nyt on haaste ja näin yritämme toimia OECDssä. Kiitos. It's very clear. Paljon erittäin selkeitä. Ja sitten OECDstä iloon ja maailmaan, niin Manuel Vaska selittää, miksi te olette tärkeitä ILOn työssä. Meidän johtokunnassa sanottiin, että tutkimustamme, käytet, tutkimustamme käytettiin muun muassa Tansaniassa – Miten te käytitte sitä? Miten te käytitte sitä poliittisesti? hän kertoa vähän lisää? Uh, if you allow me before... Jos sallitte, niin ennen kuin nyt kuulun tähän kysymykseen, niin sitä ennen haluaisin hieman jatkaa siitä, mitä Stefano sanoi. Vaikkakin kaikkialla maailmassa työn laatu on tavallaan rapautunut jossain määrin – niin työn laatukysymys on esillä hyvin näkyvästi EU:ssa. Sen lisäksi myös G20. Totta kai myös ILOssa. Ei pitäisi myöskään unohtaa, että meillä on 2030 kestävän kehityksen agenda. Siinä on hyvin keskeisellä sijalla osallistava kasvu ja säällinen työ. Nyt kun me yritämme tämän tutkimuksen kattavuutta laajentaa myös muualle maailmaan, niin tämä on entistä tärkeämpää. Ainakin sitoumusten tasolla on halukkuutta tehdä työtä, jotta toimintamahdollisuudet olisivat tasa-arvoiset. Työn laatu on oleellista, jotta pääsisimme tasa-arvoisempaan ja osallistavampaan yhteiskuntaan. Tässä kaikki eri järjestöt tekevät työtä, joka yhdessä auttaa pääsemään tavoitteisiin. Haluaisin korostaa myös, miten tärkeää on saada empiiristä tietoa siitä, että hyvä laatu työssä on hyväksi myös tuottavuudelle. Tämä on aivan oleellisen tärkeää. Totta kai me kaikki tämän ymmärrämme, voimme sen hyväksyä. Se on aika lailla ilmiselvä äh, johtopäätös, mutta on hyvin tärkeää pystyä myös todistamaan tämä. Haluaisin viitata niihin toimiin, joita me olemme ilossa tehneet. Olemme pyrkineet dokumentoimaan ja arvioimaan sitä suhdetta, joka on työ olosuhteiden parantumisen ja toisaalta tuottavuuden välillä. Yksi seikka, joka on polarisoitunutta keskustelua herättänyt, on se, että tuotannon kasvu, parantuminen on ollut ehtona sille, että on voitu parantaa työskentelyolosuhteita. Sitten on taas toinen ajattelutapa, joka argumentoi, että investoimalla parempiin työoloihin voitaisiin sitten nähdä tuottavuuden parantumista. Olemme halunneet myös käsitellä tätä tuotantoketjun pohjalta maailmanlaajuisesti tutkimalla suurimpia valmisvaatteiden tuottajia, kun ajatellaan Yhdysvaltain markkinoilla olevia vaatteita. ILO on tehnyt työtä tältä osin jo kymmenen vuoden ajan. Olemme halunneet parantaa työlainsäädännön parempaa noudattamista niin, että työn, työolosuhteiden, työolojen kautta voitaisiin parantaa nimenomaan tätä sääntöjen noudattamista. Tässä on hyvin selkeä suhde toisaalta työolosuhteiden ja toisaalta tuottavuuden välillä. No sitten kysymykseen, miksi työn laatu on tärkeää ja miksi me puutumme näihin kysymyksiin myös niissä maissa, joiden työmarkkinarakenteet ovat sellaisia, että siellä tehdään paljon myös epävirallista työtä. Voi olla, että siellä on vähemmän halukkuutta käydä tällaista laajempaa keskustelua ja analysoida syvällisemmin näitä kysymyksiä. Tämä todellakin nyt toimii. Ja se toimii paremmin keskituloluokan maissa ja alemman tuloluokan maissa. Nämä maat käyvät kauppaa myös Euroopan kanssa ja ennen kriisiä, ennen kuin rakanneiden hinnat äh, kärsivät tämän kriisin myötä, niin parantumista on nähty työpaikkojen määrän syntymisen näkökulmasta ja myös eriarvoisuutta on voitu vähentää niin, että on investoitu työmarkkinainstituutioihin. Näin on käynyt esimerkiksi Kiinassa, Brasiliassa ja Argentiinassa – ennen kuin tämä talouskasvu ryhtyi hidastumaan nyt viime vuosien aikana. Kun yleinen taloustilanne parantui, niin oli halukkuutta äh, parantaa instituutioita luoda laadukkuutta työmarkkinoille ja äh, luoda myös kotimaan kysyntää, eikä vain luottaa ainoastaan vientiin kasvun aikaansaamiseksi. The panelists and open up the floor. Kiitän panelisteja avaan keskustelun kysymyksille. Hyvä herra. Ja se kolme kysymystä. Paljon kiitoksia, kiitos puheenvuorosta. Lehro Seenarsen tutkija. Aiheena työoikeuden ja sosiaaliturvaa vertaileva oikeus Bordeaux yliopistossa ja Hoffmanin tutkimus on osa yhteisölainsäädäntöä, esimerkiksi työelämän esimerkki 2009 puttedirektiivi. Direktiivi ja muut oikeudet, jotka siltä liittyvät esimerkiksi työterveys sitten äh, syrjinnän äh, kielto ja miesten naisten tasa-arvoisuus. Tämä on tärkeä panos Tämä antaa tietoa sitä, miten yhteislaidotetaan muutetaan kansallisia lainsäädännöstä ja miten tämä käännös noudattaa tavoitteiden henkeä. Ja vaikutuksia ja tuloksellisuutta kansalli- ja näin kansallisella tasolla. Tarvitaanko osia, uutta lainsäädäntöä tämä kysymys esitettiin? Ei välttämättä. Koska meillä on jo koko joukko relevanttia lainsäädäntöä, pitää soveltaa oikein. Tämä on tämä suora keskustelu tekstinsä tuloksellisuudesta. Soveltaminen tuottaa jo kiinnostavia tuloksia. Tutkimuksen johtopäätökset myöskin aata murtamaan muuria toimijoiden kesken. Eikä muuttamaan paradigmoja siirtyä ennaltaehkäisyyn ongelman korjaamisesta. Hoidetaan terveyttä, mutta pidetään hu- pidetään huolta myös työstä. Ja olisiko mahdollista myös luoda kuiluja näiden työterveyden ja talouden logiikan välillä? Toisin sanoen, olisiko mahdollista, voisimmeko ajatella uutta talouden määritelmää tai uutta taloutta, jossa otetaan huomioon työterveys ja lähentäisimmekö tätä kautta terveyttä ja tuottavuutta ja mahdollistaisi innovointia ja työn organisaatitapoja, jotka vaikuttaisivat työntekijöiden terveyteen. Tämä tarkoituksena muuttaa käyttäytymistä, jokainen voittaisi. Ja kaikkien instituutioiden ja sosiaalisten toimijoiden ja tutkimuksen pitäisi toimia tässä yhdessä. Ehm. Onko vielä kysymyksiä? Sitä kysymyksiä. Chris. Uh, Chris de Mister, Federation of Employers in Belgium. Chris de Mister, Belgiasta. Puhun nyt ihan suoraan niin kuin aina. Ajatelmani on se, että että emme voi odottaa tältä poliittiselta strategialta mitään hyödyllistä. Olemme kuunnelleet, miten ihmiset ovat kuvanneet sitä, että on useita ulottuvuuksia, paljon muuttuja, Jotkut ovat työn ulkopuolisia, jotkut työn sisäpuolisia. Mikä on työn tarkoitus, onko se mielekästä? Ja sitten vastaus on sääntely. Raportissa on sanottu, että mikään yksi ratkaisu sovi kaikille, mutta kuitenkin ehdotatte sääntelyä. Tai sitten tällaisia vertailtavissa olevia indikaattoreita. No, 80-luvulta lähtien on puhuttu näistä vertailtavissa olevista indikaattoreista. Silloin kun indikaattorit selkeästi määritelmiä, niin vieläkään meillä ei ole vertailtavissa olevia indikaattoreita, eikä ehkä koskaan tällä alalla tule olemaankaan. 20 vuoden kuluttua ei vieläkään ole mitään, jos jatkamme tällä tiellä. En tiedä, tunnetko tämän brownout-käsitteen, eli ihmiset, jotka eivät ole mukana työelämässä. Tällainen ilmiö liittyy tilanteisiin, joissa ihmiset ovat kultahäkissä. Mahtava palkka, ei mitään tarkoitusta, ei mitään mielekästä työtä. Nämä ovat myöskin eurooppalaisia toimielimiä. Ehkä tätä pitäisi miettiä ja sitten palata ottaa meihin yhteyttä, jos pystytte parantamaan näiden ihmisten työn laadukkuutta. Meidän pitäisi tehdä työtä työpaikkatasolla työntekijöiden kanssa, keskihallinnon ja hallinnon kanssa ja tiettyjen ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla ja katsoa työn laatua työpaikoilla, katsoa ihmisten henkilökohtaisia tilanteita ja yrittää sitten löytää tasapaino toiveiden, kykyjen ja työtilanteen välille. Ja heille pitää tarjota mahdollisuuksia jatkaa kehittymistä ja olla työllistettävissä aina. Se on minun johtopäätökseni. Oletteko samaa mieltä kanssani? If question, but... Provokatiivinen kysymys. Jostain se paneelille. Kiitos. Minulla on yleisluontoinen kysymys. hänä Skarpetalle lähinnä muille panelisteille. Hän sanoi, että näemme, että työpaikkojen laatu heikkenee. Sanoi, että on myös tällaisia määräaikaisten työpaikkaongelmaa. Mitä mieltä olette tällaisen työpaikkojen roolista tästä keikkatalouden kontekstissa? Kun suuri osa työtä digitalisoituu. Ehkäpä ensin vastaan Tomille ensimmäiseen kysymykseen paradigman muutoksesta – Thank you. Uh, it's not an easy one, however... Kiitos, ei tämä ole helppo kysymys, mutta tarttuisin nyt kahteen ensimmäiseksi esitettyyn kysymykseen ja oikeastaan sama viesti. Lainsäädäntö ja sääntely ja työturvallisuus, työn laatu, työaika, näitä äh, tätä lainsäädäntöä on totta kai päivitettävä. Meillä on sääntely olemassa, eli todennäköisesti ei ole niinkään paljon odotettavissa muutosten suhteen. Meidän tulisi pikemminkin pohtia sitä, mikä on yleinen poliittinen puitteisto. Me käsittelemme sitä, millä tavalla Euroopan unioni vastaa niihin haasteisiin ja epävarmuustekijöihin, joita me näemme. Väestömuutos, teknologinen muutos, globalisaatio ja aika lailla epävarma poliittinen ympäristö – joka meillä on edessämme. Miten tähän suhtaudutaan? Miten pysymme kilpailukykyisinä ja samanaikaisesti voimme säilyttää sosiaalisen mallimme? Tämä on paljon mielenkiintoisempi keskustelu kuin keskustelu sääntelystä, asetuksista, lainsäädännöstä. Tämä nyt sellaisen suusta, jonka tehtävänä on johtaa komiteaa, joka käsittelee nimenomaan näitä kysymyksiä. Kenties tätä ei pitäisi täällä parlamentissa sanoa, koska parlamenttikin käsittelee lainsäädäntöä ja on lainsäätäjä. Vastauksena Chrisille. Niin. Jos ette oleta, että poliitikot ratkaisivat näitä ongelmia. Me kyllä todella haluaisimme, että työmarkkinaosapuolet työpaikalla ratkaisivat nämä ongelmat. onko tarvetta säätelyllä? Haluatko Tome vastata tähän? Well, it's clear that, uh... On selvää, että vastaukset jotka liittyvät vain sääntelyyn, olisivat riittämättömiä. Ja palaan vielä asiaan, josta Chris mainitsi. Sääntely on kuitenkin tärkeää siinä mielessä, että sitä kautta saadaan selkeyttä sen suhteen, mitkä ovat tärkeimmät kriteerit, jotka pitää ottaa huomioon. Ja meidän pitää kannustaa käytöksen muuttamiseen, jotta työolosuhteet paranisivat. Monissa tapauksissa haasteena ei ole luoda uutta sääntelyä, vaan pikemminkin varmistaa, että sitä pannaan täytäntöön. Eli meidän pitää myöskin tarkastella, mitkä olisivat sopivat kannustimet ja sanktiot, jotta työlainsäädäntöä noudatetaan. Ja aikaisemmin viittasin siihen, miten parantanut täytäntöönpano on johtanut parempiin työolosuhteisiin ja parempaan tuottavuuteen. Ja se liittyy pitkälti siihen, että yritykset, jotka ovat edistyneet tässä suhteessa, saavat kannustimia. He saavat esimerkiksi paremman pääsyn tiettyille markkinoille. Tämä oli asia, josta puhuttiin aamulla. Michel Salvo aamulla totesi, että kun otetaan huomiot ja muutokset, jotka liittyvät työjärjestelyihin ja työolosuhteisiin, ja jotka ovat hiukan erilaisia kuin perinteiset toimintatavat ja niihin liittyy uusia haasteita. Myöskin kun ajatellaan sosiaaliturvakysymyksiä. Hän kysyi, tarvitaanko erilaisia asetuksia? Onko sääntely tarko- tarkoituksenmukaista? Tähän kysymykseen meidän pitää pureutua. Eli erityisesti kun käsitellään jakotaloutta, esimerkiksi tai itsenäisiä ammatinharjoittajia, niin nämä rajat ovat häilyviä ja itsenäiset ammattitarjoittajat välillä todellisuudessa ovatkin täysin riippuvaisia työnantajastaan, mutta he eivät kuitenkaan kuulu sosiaaliturvan piiriin, koska nämä työsuhteet eivät ole liian li, riittävän kattavia, jotta voitaisiin ottaa huomioon kaikki työelämän muutokset. Eli sääntely on kyllä osa tätä keskustelua. The question directly for you about... Teillä oli suora kysymys teille näiden se, työntekijöiden asemasta, mutta voitte vastata myös säätelytarpeeseen. Täytyy olla erittäin tarkkana me haluamme parantaa työpaikkojen laatua. Ja onko ratkaisu säätelyä? Ehkä me tarvitsemme parempaa säätelyä. Sen täytyy olla osa keskustelua. Kysymys, joka esitettiin, oli koskee enemmän nykylainsäädännön täytäntöönpanoa. Siksi OECDssä tarkastelemme tuloksia, miten asiat vaikuttavat tällaisiin yksilöihin näemme, miten äh, vaikutukset riippuvat yksilöistä. Sitten me voimme miettiä säätelyä, mitä säännellä ei kohdistuvaa. Ja mitä voimme parantaa ihmisiä, jotka ovat sellaisissa oloissa, että työt työpaikalla on huono. Mutta paljon kiitoksia siitä, että äh, otatte vähän laajemmat kysymykset. Pitäisikö muuttaa tavoitefunktiota? Pitäisikö kasvun tuottavuuden kasvun olla tavoite. Me haluamme kasvua sitä osallistavaa kasvuun ja työpaikan laatu on olennainen osa, osa tätä osallistavaa kasvua. Siihen kuuluu terveys, mutta myös koulutuksen saatavuus. On joukko ulottuvuuksia, jotka ovat tärkeitä meille tässä vielä. Haluaisin viettää G20 G20-maat puhuvat tästä toista kertaa siitä, että haluavat edistää osallistavaa kasvua ja työryhmässä olemme pyrkineet siirtämään keskustelua tuohon suuntaan. Kriisikysymys. Haluan saada edellistä pohjaa. Paljon pitäisi tapahtua työpaikoilla. Joten vuoropuhelu työntekijöiden ja tänä tavalla on tärkeää. Politiikan rooli on tärkeää, mutta se ei ole riittävää jos AECn keikkoa tarkastelee, siinä on työmarkkinoiden turvallisuus ja epäturvallisuus. Se, tämä koskee sitä, mitä äsken jo sanottiin. Pitää ennakoida rakenteellista mu- muutosta. Täytyy auttaa työntekijöitä ja yrityksiä ennakoimaan muutoksia ja tarjoamaan tukea työntekijöille, jotka kohtaavat muutoksia, jotka, johon usein kuuluu työstä erottaminen ja tarve löytää uusi työpaikka. On tärkeää miettiä politiikkaa, joka on tässä relevanttia. Olen skeptinen suhteen, mitä politiikka voi tehdä, jotta saadaan tuottavampia työpaikkoja ja on parempia käytänteitä. Ja politiikka voi edistää sitä, sitä näyttöä. Ja sitten minkälaisia näkymiä meillä on edessä. Nyt en puhunut sitä itsenäistä työstä ja keikkataloudesta. Minä puhun työntekijöitä, asioista, jotka koskevat työntekijöitä ylipäätänsä. Esimerkiksi on siis laajempi ja mitä ovat haasteet. Yksi haaste on se, että vaatetaan ihmisiä, että työ voi muuttua merkittävästi, että voivat hankkia sitä ammattitaitoa, joita tarvitaan työpaikan vaihtamisessa. Siinä saattaa tarvita erilaista osaamista. Ja meidän täytyy miettiä tätä elämän mittaista oppimista uudelleen. Emme ole kauhean hyvin onnistuneet. Euroopassa meidän täytyy luoda sellainen järjestelmä, jossa työnantajat kouluttavat työntekijöitä kohtaamaan meidän elämässä työntekijöiden tehtävät muuttuvat nopeasti ja olen kovasti samaa mieltä Manuelin kanssa tarjotaan keikkataloutta ja uutta itsenäistä työtä. Täytyy tarkastella näyttöä ensin kattaako nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä näitä työntekijöitä? Eipä niin paljon. Ne ei ollenkaan samassa määrin kuin työntekijöitä. Ja sitten minkälaista sosiaaliturvaa voidaan tarjota? Miten voidaan sitä peittoa sopimuksesta riippumatta? Tämä on tärkeä esityslista myös. Ää, täytyy tarkastella EU-tasolla ohjelmia tunnistaa ohjelmia, jotka ovat sopivampia. Ja oma mielipiteeni on, että meidän täytyy antaa työntekijöille, että se koskee työntekijäkään sopimusta. Monella työntekijällä voi olla parikin työpaikkaa. Ja että työntekijällä on sosiaaliturvaa ja oikeus koulutukseen. Mahdollisuus valita tarpeellinen koulutus. Se on suuri haaste. Barbara, you might have the last word on this <laughs> first round. Will I? Uh, no, I also would like to... Minäkin haluaisin olla samaa mieltä Krisin kanssa. Kyse on yritystason asioista. Monet parhaista ratkaisuista löydetään nimenomaan yritystasolla. Siellä yrityksen vahvuudet ja myös rajoitteet ovat parhaiten tiedossa. On helppoa olla kanssanne samaa mieltä, koska työolotutkimus nimenomaan tarjoaa todisteita tämän tueksi. Yli kolmannes työntekijöistä on hyvin vähän mukana työn hallinnoinnissa, eli ei voi juurikaan itse organisoida työtänsä, eikä voi olla mukana laajemminkaan organisatorisissa kysymyksissä. Toisaalta taas ne, jotka ovat mukana sellaisissa organisaatioissa, jotka ottavat työntekijät paremmin huomioon, hyötyvät paremmista työ, työskentelyolosuhteista ja tämä hyödyttää myös yritystä. Sitten kun katsomme yritystutkimusta, niin siitä näkee samat tulokset. Tässä me keskustelemme yrityksille, johdolle ja myös työntekijöiden edustajille. Eli suora ja epäsuora osallistuminen suurissa määrin tarkoittaa korkeampaa hyvinvointia ja terveyttä työntekijöille ja parempaa taloussuoriutumista – yritykselle. Todisteita siis tämän toteamuksen tueksi on. Ja kyse nyt on siitä, että kolmasosa organisaatioista on sellaisia, että työntekijät ovat vähän siellä mukana tässä asioiden hoidossa. Jos työntekijät eivät ole edustettuina, niin tästä on lähdettävä liikkeelle. Tämän vuoropuhelun on käynnistyttävä, jotta näihin kysymyksiin voidaan puuttua. On helppoa olla samaa mieltä hyvin usein nämä kysymykset ratkaistaan parhaiten yritystasolla. Have still long time before me that we... Voimme varmasti Krisin kanssa pitkään keskustella säätelyn tarpeesta ja luoda sosiaalista vuoropuhelua yrityksestä, jossa sitä ei ole, mutta puhutaan sitä belgialaisten kesken myöhemmin. Vielä pari minuuttia kysymyksellä, jos niitä sattuisi olemaan. Sä... Michael Freitag, World Workers Europe. Um, formally down here in the House as you said, with the temporary Asian work industry, but also the other employment services in. Edustan eurooppalaisia työnantajia. Eli normia ja ei-normityö. Työmarkkinat ovat monimuotoiset. Puhutaan digitaalisesta työstä, vuokratyöstä. Speak maybe a little bit slower. In... On hiukan vaikea ymmärtää teitä. Voisitko puhua hiukan lujempaa ja lähempänä mikrofonia. On the issue of standard and non... Eli normia ei normi työ. Tämä nyt varmaan ei ole kaiken olennaisin erotteleva tekijä, koska työmarkkinat ovat monimuotoiset, heterogeenisemmät. Ja epäilen tätä Eurofonden arvioita siitä, että vuokratyö on heikkolaatuista, koska Meidän teollisuutemme Euroopassa vuokratyö tarjoaa ratkaisuja, jotka ovat innovatiivisia. Näitä työsuhteita on kehitetty monissa maissa, joten paneeli voisi ehkä miettiä näitä työpaikkoja ja niiden suojaa ja miten käsittelemme näitä normia, ei-normitöitä. Me julkistimme juuri nettisivuillamme tekstin tulevaisuuden työstä. Siellä puhutaan digitaalisesta taloudesta. Kiitos. Yes, please. Viimeinen kysymys. Sergesta, Pénal Saint-Général Travail, Ranska. Työn laatu on ollut päivän teema ja, ja se on ehkä paras tapa meille. Työn organisoiminen on olennainen kysymys. Työn tekevästä laadusta. Kysymys on työn organisaatio, miten työntekijät voivat hallita tämän organisaation työpaikalle AY-liikkeen ja työnantajan kanssa täytyy Sitten toinen teemasta kuulee vähän. Ne ovat kuilu, samassa kuilu niiden välillä, jotka hyötyvät hyvistä työoloista. Ja sitten ne, kuilu on kasvan niiden välillä, jotka elävät hyvin ja niiden välillä, jotka elävät huonosti. Ja vuokratyö on ollut yksi tekijä, jolla viety prekaritaatti äärimmilleen. Ja EUn porteilla meitä odottaa yritys, rakennusyritys, suuri raskalainen rakennusyritys, jota on, jolla on TV-kanava ja muuta, ja jota on syytetty la, laittamaan työ, työvoiman käytöstä tai ja on syytetty sitä, että käyttää tila, tilapäistä työtä väärin. Ja se voi olla niin, että on yksi työntekijä, jolla on kaikki tekijäoikeudet ja toiset, jotka ottavat vastaan sen, mikä annetaan. Tasapainon löytäminen tässä. Ja tarvitaan tässä säännöksiä on, mutta minä olen jo olen ollut aktiivisesti yli 20 vuotta. Säätely ei sillä niin, että pikkuyritykset välttämättä noudan sää. Isot yritykset niitä näyttävät kiertävän tai soveltavat niitä tarpeisiinsa. That's first to you. Uh, Ehkä vain ensin Barbaraa. Oliko se lipsahdus, kun sanoit, että kun sanoit jotain, että vuokratyövoiman työpaikkojen laatu on vähän heikompi. I think what... Niin. Raportti selkeästi toteaa, ja tätä voimme tukea, että työntekijän statuksella on merkitystä laadun näkökulmasta ja hyvinvoinnin kannalta. Tämä voidaan todeta aivan selkeästi. Toisaalta itsensä työllistävät mm, tai sellaiset henkilöt, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevassa suhteessa, ovat paremmassa tilanteessa, kun ajatellaan laatua, verrattuna sellaisiin, jotka ovat joko vuokratyövoimana tai sitten työllistävät itse itsensä, eikä heillä ole palkattuja työntekijöitä. Jo ensi vuonna käynnistämme lisäanalyysin toisaalta tämän työntekijästatuksen ja olosuhteiden välillä. Tämä vaatii vielä lisäanalyysiä, jotta havaitsemme, minkälaisia epätyypillisen työntekijästatuksen muotoja meillä on ja miten se vaikuttaa tilanteeseen. Eli tarvitaan vielä syventävää analyysiä. Thank you. I, I agree. Kiitos normityö ja ei-normityö jaottelu ei aina ole hyödyksi tässä keskustelussa. Työmarkkinaolosuhteista tulee yhä monimuotoisempia ja nämä rajat ovat yhä häilyvämpiä, joten olen täysin samaa mieltä Stefanan kanssa siitä, että meidän pitäisi keskittyä enemmän ihmisiin eikä näihin sopimuksiin. Ja täytyy katsoa, mitä yrityksessä tapahtuu, millaisia käytänteillä siellä toteutetaan On hyvää vuokratyötä. Lähetetyillä työntekijöillä on hyviä työpaikkoja. Jos ajatellaan vaikka ihmisiä täällä paikalla, varmaan osa heistä on lähetettyjä työ, työntekijöitä ehkä jopa Eurofoundissa, joten en varmaan, emme varmaan voi unohtaa kaikkia näitä nyansseja ja jakaa ihmisiä eri kategorioihin työsopimusten perusteella. Tämä tutkimus on meille hyödyksi, kun katsomme näitä asioita, miten ihmiset kokevat työnsä, mitkä ovat heidän työolosuhteensa, eikä katsota vain näitä hallinnollisia kategorioita, joita on käytetty vuosikausia. Perspektiivi. No siinä globaalia perspektiiviä. Jos olin eri mieltä. siitä, että, että tämä binäärimääritelmä standardin ja ei-standardin työn välillä ei olisi relevantti. Me puhumme epästandardista työstä. Nämä on koko joukko erilaisia sopimusjärjestelyjä, ja, siinä puhutaan juuri sitä, mitä sille uudet työjärjestelyt lisääntyvät, kun tuotannon ja työn järjestely muuttuu. Tämä on rakenteistunut tai monimuotoisuutta, mutta eipä pidä myöskään unohtaa, että teollistuneissa maissa, e, Euroopassakin, 70 prosenttia työntekijöistä, heillä on pysyvät työpaikat. Standardi on tällä hetkellä normi, standardityösuhde. Epästandardien työmuodot lisääntyvät. Sitä täytyy seurata. Ei ole välttämättä niin, että kaikki epästandardin työn muodot ovat välttämättä huonoja tai että niiden seuraukset ovat huonoja. Se, miksi epästandardia ja työn muotojen alta aikaan alusta. Puhun kausityöstä, tilapäisestä työstä. Sinne karjoitetaan esimerkiksi työntekijöitä, jos mä täytis lomalla. Tämä täytyy jatkoa ja rekrytoida sitä joku määräaikaisesti. En minä halua mitenkään demonisoida epästandardia työtä silloin kun päämäärä on legitiimi mitä tervetulleita. Ongelma, minkä kohtaamme, on, että epästandardia työtä käytetään muista syistä kuin mihin ne on luotu. On yrityksiä, joissa 70 prosenttia työntekijöistä on työskentelee epästandardilla tavalla. Kuinka kestävä tällainen yritys voi olla? Lopuksi tehdään aikapaineita. On tärkeää myöskin nähdä tätä polkua eteenpäin. Missä määrin se, että tulee markkinoille tai että on epästandardissa työsuhteessa jokun aikaa, missä määrin se haittaa mahdollisuuksia siirtyä toisenlaiseen parempaan työpaikkaan. missä määrin tämä sitten on tiellä työttömyyteen. Viimeisen vastauksen ja kysymyksen myötä haluaisin kiittää kaikkia osallistujia panelista ja panoksista ja nyt on loppukommentit ja Erika puheenjohtajaksi. as the deputy director you are permanently. Tietenkin varajohtajana on aina painen alla. Voin luvata teille, että puhun hyvin lyhyesti. Meillä on ilo todeta, että työolosuhteet, työn laatu aiheena on agendalla hyvin korkealla sijalla komissiossa, kansallisella tasolla, työmarkkinaosapuolten käsittelyissä, myös globaalisti. Olemme tyytyväisiä, mutta tämä on meille myös haaste. Eli tällaisia tutkimuksia pitäisi tehdä entistä useammin. Mehän olemme pieni toimija kaikkien ajatuspajojen ja muiden keskellä, niin emme voi kovin suuria luvata, mutta kollegoiden kanssa me nimenomaan linkitymme muiden toimijoiden kanssa, ILON, OECDn kanssa. Ja hyvin tärkeää on myös se, että teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden tilastovirastojen kanssa. On paljon sellaista tietoa, jota on hyödynnettävä ja otettava paremmin huomioon tässä tutkimuksessa. Eli kyllä vielä kehittämisen ja parantamisen varakin on. Tänään kävi selväksi, että mitään selkeitä suuntauksia, trendejä ei Euroopassa ole havaittavissa. Olemme keskittyneet 28 jäsenvaltion eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä toki löytyy. On vielä syytä porautua syvemmälle. Tällainenkin tulos kuultiin, että 85 prosenttia työntekijöistä Euroopassa on joko hyvin tyytyväisiä tai tyytyväisiä. Ensin lukemalta sanon, että en voi tätä uskoa, koska esimerkiksi Saksasta olen kuullut sellaista, että 20 prosenttia työntekijöistä on tällaisissa heikoissa, heikkolaatuisissa työpaikoissa. Me kyllä varmasti tutkimme nämä tulokset aivan yksityiskohtaisesti. Tämän lisäksi analysoimme sitä eri arvoisuutta, jonka tiedoista näemme. Meidän on myös tunnustettava se, että parantumistakin on tapahtunut. Korostaisin tässä yhtä tietoa. Kun työn laatuun keskitytään ja huomioimme kaikki indikaattorit, niin yleisviesti on hyvä, mutta täytyy muistaa se, että nimenomaan keskiluokka ja nämä eh, kes, keskellä olevat kategoriat ovat tässä ikään kuin Äh, murenneet. Lähivuosien aikana meidän on analysoitava sukupuolikysymyksiä. Näihin kysymyksiin liittyy vahva sukupuoliulottuvuus. Me haluamme, että työmarkkinoilla päästään tasa-arvoiseen tilanteeseen ja haluamme työ, hyviä työpaikkoja sekä miehille että naisille. Täytyy myös pureutua jäsenvaltioiden tilanteeseen yksityiskohtaisemmin. Siellä on paljon eroja. Täytyy myös katsoa aluetasoa. Marita puheenjohtajana, työllisyysvaliokunnan varapuheenjohtajana totesi, että heterogeenisyyttä löytyy myös aluetasolta hyvin paljon. Voi olla, että eilen luitte sanomalehdestä ilonjohtajan toteamuksen siitä, että populismin nousu Euroopassa ja Yhdysvalloissa riippuu pitkälti siitä, että me emme ole onnistuneet saamaan tuloksia aikaan. Sosiaaliturva ja niin sanottu joustoturva täytyy pystyä yhdistämään talouskasvuun sellaisella tavalla, jota meidän johtajamme Michel Servaskin tuossa korosti. Kyse ei ole pelkästään jostain ydin äh, sloganeista ja iskulauseista. Me jo tällä hetkellä osallistumme tähän sosiaalisen pilarin työstämiseen äh, tutkimustietojen avulla. 2017 ja 2018 me teemme tutkimustyötä, josta muutama sana. Me kutsumme akateemisen työntekijöitä, jotka ovat täälläkin paikalla. Meillä on ILON OECDn edustajia, Eurofoundin kollegoita. Kehotan kaikkia käyttämään näitä tietoja hyödyksi yksityiskohtaisemmin ja lisäämään tietoisuuttamme, koska yksin emme tähän pysty. Ilo mainitsi jo sen, että Kiinakin on mukana näissä tutkimuksissa, niin ikään Yhdysvallat. Tätäkin työtä tarvitaan. Pitää mennä syvällisempiin tuloksiin, kun ajatellaan eri ikäisiä työntekijöitä. Edellisessä paneelissa keskusteltiin ja analysoitiin työolosuhteita ja työntekijöiden mukanaoloa ja taitotason parantamista. On hyvin tärkeää yhdistää toisaalta yritystaso ja toisaalta strateginen poliittinen taso. Eli tässä on paremmalle politiikalle kaksi eri toimintapilaria. No sitten terveys ja hyvinvointi. EU-OKKA tekee työtä tällä saralla. Meillä on kaksi virastoa, jotka keskittyvät laajasti työhyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Barbara taisi mainita äh, työntekijän statuksen, minkälaisia löydöksiä tältä alalta voimme havaita ja kollega Gret totesi, että meillä on tietty käsitteistö. Käsittelemme näitä kysymyksiä koko elämänkaaren kannalta. 2017 vuonna teimme toteutettavuustutkimuksen, jotta selvitämme, että onko sellaisia indikaattoreita, joita voidaan käyttää, kun pyrimme mittaamaan työlaatua ja työskentelyolosuhteita. Tähän työhön kutsumme myös akateemisten tahojen edustajat. Sitten vuonna 2018 perehdymme erilaisiin datakokonaisuuksiin, joita meillä on, eli työolosuhdetutkimus ja myös elämänlaatututkimus. Tällä hetkellä me teemme kenttätutkimusta elämänlaatututkimuksesta ja siinä keskitytään kansalaisiin. Työolosuhdetutkimus totta kai keskittyy työntekijöihin. Me haluamme yhdistää nämä tiedot ja pohtia myös sitä, miten työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen tähän kokonaiskuvaan linkittyy. Varmasti saamme lisätietoa myös tästä näkökulmasta. Ja sitten 2018 perehdymme motivaatiotekijöihin, kun pyrimme pitämään työntekijät yhä pidempään töissä. Tässä huomioimme myös muita datan kokonaisuuksia. Ja tässä korostamme nimenomaan kestävän työn käsitettämme. Meidän on varmistettava, että poliitikot, politiikan laatijat voivat näitä tietoja hyödyntää. Aivan niin kuin aamupäivällä mainittiin, niin meidän puitteistomme soveltuu oikein hyvin myös poliitikoille. Olen kuullut tästä Survey Mapping Tool-välineestä – nyt kaikki tiedot ovat saatavissa nettisivuiltamme. Aivan vielä aamu yhdeksältä tämä ei onnistunut äh, laittaa nettiin, mutta nyt tiedot ovat saatavilla. Voitte niitä käyttää. Tiedot, tiedot löytyvät, äh, joten myös akateemisia tahoja, äh, tutkijoita kehotetaan käyttämään näitä tietoja hyödykseen. Lopuksi vielä suuret kiitokset Euroopan parlamentille ja kaikille sen toimijoille. Ainoa seikka, mitä seuraavalle, seuraavalle kerralla haluaisin toivoa, on hieman kahvia. Iltapäivällä hieman elämänlaatu ja työtehokkuus on kärsinyt. Voipa olla, että jollakin muullakin kuin minulla on ollut sama tuntemus, mutta tämä on aivan sentään pikkujuttu. juttu. Haluan kiittää kaikkia panelisteja, osallistujia ja erityiskiitokset kollegoille, jotka tätä tutkimusta ovat olleet toteuttamassa. Kiitos myös kaikille Brysselin yhteistoimistossa. Toivottavasti en unohtanut ketään tästä kiitoslistasta. Ja toivottavasti, ja tulkit, kut, miten nyt tulkit saatoin unohtaa? Kiitos oikein hyvästä tulkauksesta, jota käytettiin hyvin laajasti. Ja nyt aikataulussa päätämme kokouksen. Have a nice evening and... Mukavaa illan jatkoa. Tavataan teitä ja jälleen pian. Olkaa hyvä. Ah, I forgot Matthew, our dearest cartoon. Unohdin Matthewn. Matthew on piirtänyt hienoja kuvia, pilakuvia tämän koko päivän ajan. Hän on seurannut meidän työtämme ja nämä myös sitten ladataan nettisivuille. Kiitos, merci.